Colleghi, per favore, se volete prendere posto, abbiamo... Hyvät kollegat, pyytäisin, että menisitte istumaan, koska meillä on hyvin tiukka aikataulu. Jotta voisimme aloittaa ajoissa, niin pyytäisin myös, että kuvaajat ja toimittajat jättäisivät tämän etualan vapaaksi niin, että voisimme aloittaa työmme toivotan tervetulleeksi rouva Ashtonin, joka toivottavasti voi hyödyntää tätä tapaamista ei ainoastaan tehdäkseen itseään tunnetummaksi ja esittääkseen politiikkansa suuntaviivat, vaan myös keskustellakseen meidän kanssamme. Hänhän on jo meidän kanssamme keskustellut, mutta tällä kertaa meillä on noin kolme tuntia aikaa ja voimme vaihtaa mielipiteitä. Tämä on erittäin tärkeä tapahtuma, symbolinen tapahtuma. Symbolista on se, että juuri te, Rova Ashton, aloitatte kuulemiskierroksen, komission jäsenten kuulemiset, koska te olette eurooppalaisen politiikan todellinen uutuus, alkaa euro, yhteinen eurooppalainen ulkopolitiikka sitä kautta, että Lissabonin sopimus on astunut voimaan ja teidän asemanne komission varapuheenjohtajana, mutta tietenkin tällä ulkoasianvaliokunnassa kun on, ollaan, niin erityisesti unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana on todellinen uutus. Ennen kuin annan teille puheenvuoron, haluaisin muistuttaa kollegoita siitä, että tämän kuulemistilaisuuden säännöt ovat erittäin tiukat. Niitä noudatetaan erittäin tiukasti tiukasti eh, johtuen aikapaineista eikä puheenjohtajasta. Meidän täytyy pitää tiukasti kiinni puheajasta. Meidän on pakko päättää tämä kuulemistilaisuus kello 16. Eh, kuulemistilaisuudessa meillä on ensimmäinen kysymyskierros, jossa puhuvat koordinaattorit koordinaattorit voivat ensimmäisen kysymyksen eh, ja siihen saadun vastauksen jälkeen tehdä vielä täydentävän kysymyksen. Kaikkia koskee kuitenkin se sääntö, jota minä aion aivan tiukasti noudattaa. Teillä on ainoastaan yksi minuutti puheaikaa ja voitte siinä ajassa esittää ainoastaan yhden kysymyksen pyytäisin, jotta välttäisimme sen, että puheenjohtajan teidät keskeytettävä, että muotoilisitte ainoastaan yhden kysymyksen. Rova Ashtonilla on hyvin vähän vastausaikaa ja on vain oikein, että pidätte kiinni tästä yhdestä kysymyksestä ja tämän kysymyksen täytyy olla selkeästi muotoiltu. Kiitän kovasti kaikkia yhteistyöstä ja annan nyt puheenvuoron Rova Ashtonille hänellä on mahdollisuus alustavaan puheenvuoroon, jonka tulisi kestää korkeintaan 10 minuuttia. Teillä on puheenvuoro. President. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Minulla on suuri ilo olla nyt tänään iltapäivällä täällä keskustelemassa teidän kanssanne, miten aion toimia EUn ensimmäisenä ihmisenä, joka toimii tässä kaksinkertaisessa ulkosuhde- ulkoasiain korkean edustajana ja Euroopan komission varapuheenjohtajana tässä kaksinkertaisessa tehtävässä. Kuten tiedätte, arvostan suuresti parlamenttia ja hyvin läheinen yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa on yksi hyvin tärkeä osa uusia vastuualueitani. Lissabonin sopimus on nyt tullut voimaan ja tämä antaa meille valtavia mahdollisuuksia. Se lupaa paljon asioita muun muassa kansalaisille ja parlamentin jäsenille, joita on, ovat kansalaiset ja parlamentin jäsenet pitkään jo toivoneet. Halutaan demokraattisempaa unionia, tehokkaampaa unionia ja myöskin tärkeitä tuloksia aloilla, joita ihmiset arvostavat eniten, kuten talous. On myös varmistettava Euroopan uskottavuus muuttuvassa maailmassa. Uusia kriisejä tulee esiin päivä päivältä. Ja meidän täytyy pystyä niihin reagoimaan. Ja tarkoituksella sanon meidän täytyy, koska kyse on todellakin yhteisestä eurooppalaisesta reaktiosta. Kuten monet teistä, minä todella olen vakuuttunut siitä, että EU ja koko maailma tarvitsee Euroopalta suurempaa osallisuutta, jotta voimme edistää rauhaa, suojella haavoittuvaisia torjua köyhyyttä ja puuttua moniin aikamme ongelmiin. Me olemme vastanneet jo tähän pyyntöön. Meidän täytyy yhdistää johtajuus ja kumppanuus. Meidän on turvattava arvomme, edistettävä omia etujamme. Meidän on kuunneltava, mitä kumppanimme sanovat. Ja meidän täytyy varmistaa se, että kun puhumme, meidän ääntämme myös kuullaan. Ja juuri näin aion toimia. Kaikkien teidän avullanne Euroopan parlamentin avulla, myöskin puheenjohtaja Barrosun ja komission kollegoiden kanssa aion näin toimia. Luonnollisesti myöskin ulkoasiainneuvoston ministereiden kanssa. Tiedän, että uusi tehtäväni antaa minulle valtavia vastuita. Ja me kaikki tiedämme, että meidän täytyy myös vaihtaa näkemyksiä, mutta kaikki sillä tavalla ei voida varmistaa tuloksia. Meidän täytyy myös puut- kiinnittää huomiota toimiin, joita toteutamme. Meidän täytyy myös hyödyntää ne mahdollisuudet, joita Lissabonin sopimus antaa, sen me olemme velkaa kansalaisille. Tärkein tehtäväni tulee olemaan ulkosuhdehallinnon luominen. Se on todella tärkein tehtäväni ja selitänkin miksi. Kyse ei ole pelkästä byrokratiasta, vaan eräänlaisesta kerran sukupolvessa mahdollisuudesta, jotta voimme tuoda yhteen kaikki elementit, jotka liittyvät tehtävämme, poliittiset, taloudelliset ja sotilaalliset. Me pyrimme yhteen johdonmukaiseen strategiaan. Tämä on oma visioni. Meidän täytyy myös luoda ulkosuudenhallinto, joka tuo lisäarvoa kansalaisille ja että Euroopan ulkopuoliset voivat myös tukeutua luotettavaan kumppaniin. Meidän täytyy tehdä työtä tämän eteen on huomioitava komission, neuvoston sihteeristön ja jäsenvaltioiden taustatyö. Minä olen tällä hetkellä itse juuri aloittelemassa valmisteluja tai vauhdittamassa niitä, jotta voisin neuvostolle antaa ehdotuksen huhtikuussa. Euroopan parlamentilla on tässä todella ratkaisevan tärkeä rooli. Ja te olettekin osallistuneet työhön jo jonkin verran. Todella odotan innolla läheistä yhteistyötä kanssanne koko tämän prosessin ajan. Kun luomme ulkosuhdehallintoa, meidän täytyy puuttua moniin moniin kysymyksiin, joita edessämme on siinä samalla aikaisesti. Meidän täytyy kiinnittää huomiota maailmanlaajuisiin kysymyksiin ja naapuruusasioihin. Meiltä odotetaan tietynlaista johtavuutta minä todella pyrin toimimaan niin, että nämä voidaan toteuttaa. lähi Afganistan, Pakistan, Somalia ja Jemen ovat hyvin tärkeitä ensisijaisia tavoitteita. Ja olen jo osallistunut Naton ministerikokoukseen, jossa käsiteltiin Afganistan kysymystä. Ja olen ollut yhteistyössä Fogh Rasmussenin kanssa. Me olimme yhtä mieltä siitä, miten tärkeää on tehdä käytännöllistä yhteistyötä ja kumppanuutta EUn ja Naton välillä. Olen myös menossa Washingtoniin pian, jotta voimme keskustella Hillary Clintonin kanssa maailmanlaajuisista kysymyksistä. Pyrin myös matkustamaan pian Moskovaan ja Pekingiin. Lähi-Itä-asiasta keskustelen huomenna senaattori Mitchellin ja Tony Blairin kanssa ja olen myös matkustamassa tuolle alueelle mahdollisimman pian. Iranista on tärkeää huomata E3 plus 3 yhteistyö ja on saatava Iran noudattamaan kansainvälisiä velvoitteitaan. EUlla on suuri vastuu naapureita kohtaan. Tämä on tärkeää jo ihan sellaisenaan, mutta meidän kansainvälinen uskottavuutemme myös riippuu, riippuu siitä, miten me toimimme läheisimpien naapureidemme kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että on edistettävä poliittisia uudistuksia Länsi-Balkanilla. On voitava varmistaa se, että koko alue pääsee edistymään mahdollisessa yhdentymisessään EUn kanssa. Ja me olemme jo edistyneet paljon Serbian, Montenegron ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa myöntämällä viisumin vapauden. Lisäksi Bosnia-Herzegovinan kanssa on saatava aikaiseksi tehokas strategia. Balkanin ulkopuolella aion tehdä aktiivisesti työtä Ukrainassa ja myöskin Etelä-Kaukasuksen maiden, valko Moldovan ja muiden näiden maiden kanssa, jotka haluavat EUlta aktiivista roolia. Myöskin Välimeren alue laajemmin ajatellen on hyvin tärkeä kun ajatellaan esimerkiksi laitonta maahanmuuttoa ja sen tuomia ongelmia. Meidän täytyy edistää jo aloitettua työtä Välimeren unionin luomiseksi. Meidän täytyy mennä pidemmälle kuin naapuruutemme. Vain Euroopan läheisimpien naapurimaiden kanssa meidän täytyy huomioida myös Afrikan maat, Latinalainen Amerikka ja Aasia. Lisäksi on muita asioita, kuten ydinaseiden levittämisen estäminen, terrorismin torjunta ja muut. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka ovat mukana agendallamme. Me tarvitsemme strategioita, jotta voimme näitä asioita hoitaa, jotta myös ne, voidaan, ne strategiat on ymmärrettävissä. Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, kriisinhallinta, operaatiot on myös hyvin tärkeä asia ja nämä kaikki tavoitteet koskevat myös sitä. Näillä operaatioilla pystytään pelastamaan henkiä. Siellä luodaan sellaisia alueita näillä ongelma-alueilla, joissa politiikka voi jollain tavalla toimia. Meidän täytyy perustaa työmme edistyksellemme, jota olemme saavuttaneet viime vuosina, ja meillä on todellakin meidän on varmistettava, että voimme ryhtyä toimiin siellä, missä tarvitaan niin, että meillä on riittävän koulutettua, hyvin varusteltua, hyvin johdettua henkilöstöä. Tarvitaan myös monenvälisiä reaktioita. Minun mielestäni kestävä turvallisuus on juuri tätä, juuri tästä siinä on kysymys. Jotta me voimme päästä tähän. Me tarvitsemme tehokasta kumppanuutta tärkeiden toimijoiden, kuten Yhdysvaltojen, Kiinan ja Venäjän kanssa, mutta myöskin Turkki, Japani, Kanada, Intia, Brasilia, Etelä-Afrikka, YK, NATO ja Afrikan unioni ovat hyvin tärkeitä kumppaneita. Ne ovat, tulevat olemaan todella merkittävässä asemassa työssäni, jokapäiväisessä työssäni jotta voimme vastata yksittäisiin haasteisiin. Mutta lisäksi täytyy rakentaa sellainen kansainvälinen järjestelmä, joka perustuu sääntöihin, joita me toivomme. Arvoisat parlamentin jäsenet, minusta tämä on todellakin hieno, ainutlaatuinen hetki Euroopan matkalla kohti tulevaisuutta. Ennen kaikkea kyse on mahdollisuudesta. Meidän täytyy toimia kunnianhimoisesti ja tuloskeskeisesti Lissabonin sopimus antaa meille välineet siihen. Kyse on myöskin tiimityöstä. Minun tehtävänäni on yrittää kannustaa tätä työtä ja toimia johtajana. Minä myös luotan aktiiviseen yleisön, suuren yleisön tukeen. Ja juuri tämän takia minä joudun vastaamaan teoistani tälle parlamentille, koska näin tämän sopimus määrää. Kiitos oikein paljon. Odotan tätä keskustelua ja kysymyksiänne. Grazie, signora Aston. Kiitoksia. Rova Ashton, nyt menemme koordinaattorikysymyksiin. Muistutan vielä siitä, miten tässä haluamme toimia. Tässä ensimmäisessä vaiheessa puhujalla on oikeus minuutin puheenvuoron ja hän saisi ainoastaan yhden kysymyksen äh, korkea edustaja saa kaksi minuuttia aikaa vastata kysymykseen. Sitten äh, saa esittää minuutin äh, kommentin tai lisäkysymyksen. Ja lopuksi äh, Rova Ashtonilla on vielä minuutti aikaa antaa loppullinen vastaus. Nyt alkaa minuutin puheenvuorot ensimmäisenä. Edustaja Brock. Herr Präsident herra puheenjohtaja, arvoisa komissari ehdokas. Haluaisin kiittää teitä sydämellisesti tästä alustuksesta ryhmäni puolesta ja voin kertoa teille, että me pyrimme teidän kanssanne rakentavaan yhteistyöhön. Muutamia kysymyksiä teille. Te viittasitte tähän uuteen vaikeaan tehtävään, kun neuvostolla ja komissiolla on yhteisvastuu. Tarkoituksena ne on löytää ulkosuhteissa koherentti politiikkalinjaus. Ja tätä työtä varten ollaan perustamassa myöskin ulkosuhdehallinto. Te olette myöskin viitanneet tämän asian viitanneet tähän asiaan sanomalla, että te olette tilivelvollinen myöskin Euroopan parlamentille. Onko käytännössä tässä olemassa mitään erovaisuuksia siihen, mitä aikaisemmin on sanottu? Ja sitten kun katsomme lainsäädäntövaltaan, joka Euroopan parlamentilla... Meidän puheaikanne loppui yksi minuutti ja yksi kysymys. Kaksi minuuttia Rova Astonille. First of all, thank you for uh, Ensinnäkin kiitoksia tästä uh, rakentavasta yhteistyön hengestä. Uh, olen hyvin iloinen siitä. Minä uskon, että näiden vastuualueiden päällekkäisyys on etu eikä ongelma, koska juuri siksi, että ne liittyvät toisiinsa, minulla on mahdollisuus toteuttaa kummatkin roolit johdonmukaisella tavalla sekä Euroopan unionin ulkopuoliseen maailmaan nähden että unionin sisällä, joten minä pidän tätä mahdollisuutena. Mitä tulee niin Euroopan parlamentille, minä olen samanaikaisesti ikään kuin neuvosto ja komissio, ja minä e, esiinnyn parlamentin edessä, kuten komission jäsen e, esiintyy, mutta lisäarvona minulla on se, että edustan myöskin neuvostoa, joten meidän täytyy logistisesti miettiä, miten tämän järjestämme käytännössä, koska eh, hyvät jäsenet ovat minulle eh, huomauttaneet useasti, että tämä on suuri eh, vastuu ja täytyy varmistaa, että minulla on riittävästi aikaa esiintyä riittävän usein parlamentin edessä. Joten niissä rajoissa, mikä on minulle mahdollista, mielelläni tulen usein kuin mahdollista Euroopan parlamenttiin ja yhdessä parlamentin kanssa luon ulkosuhdehallintoa. Minuutta. Edustaja Brock, kyllä on minuutti aikaa lisäkysymykseen tai kommenttiin. Am nicht Niin, valitettavasti te ette vastanneet budjettioikeuksiin liittyviin kysymyksiin. Euroopan parlamenttihan niistä vastaa ulkosuhdepuolella ja myöskin budjetin valvontakysymyksiin liittyen. Me olemme sitä mieltä, että meillä pitäisi olla samanlaiset mahdollisuudet kuin komission suuntaankin, koska muuten se tarkoittaa se parlamentin aseman heikkenemistä joten valvonta että budjettioikeudet kokonaisuudessaan tulisi taata parlamentille. Ja oletteko miele kanssamme samaa mieltä siitä, että Euroopan unionin ulko suhteet artiklan 22 nojalla kuuluvat vain ainoastaan komissiolle yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa lukunottamatta, eli artikla 17 lukunottamatta, ja että neuvosto kuten esimerkiksi Kööpenhaminan valmisteluissa, vastaisi tästä asiasta yhteistä ulkoa ja turvallisuuspolitiikkaa lukunottamatta, vai oletteko sitä mieltä, että nämä artiklat 22 ja 17 tulisi tulkita eri tavalla? There are two models. Rova yksi minuutti. Tässä on äh, esitetty kaksi erilaista mallia. On sellaisia parlamentin jäseniä, jotka haluaisivat, että ulkosuhdehallinto toimisi komission kautta, ja toistavat sitä mieltä, että sopimus vaatii tällaista sui generis äh, lähestymistapaa. Äh, EU-budjetti äh, ja tulee parlamentti tarkastelemaan täysin riippumatta siitä, mikä sen lopullinen rakenne on rahoituspuitteiden sisällä. Minun tehtäväni on varmistaa, että määrärahat päätyvät sinne, minne niiden tulee päätyä, saavat oli kyse sitten valtuuskunnistamme tai suurlähettiläistämme, e, edustajistamme, että minun tehtäväni on varmistaa, että rahat päätyvät e, niihin kohteisiin, joihin sen pitäisi päätyä. E, ja tässä Euroopan parlamentilla on tietenkin roolinsa. Toivottavasti tämä on riittävän selkeä vastaus teille. Edustaja Vigenin yksi minuutti, yksi kysymys. Arvoisa rouva Ashton, sosiaalidemokraattien ryhmän puolesta toivotan teidät tänne ul- ulkoasian valiokuntaan. Ja olen samaa mieltä siitä, että EU tarvitsee tehokkaampaa politiikkaa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Lissabonin sopimus tuo joitakin muutoksia. Muun muassa tämä teidän tehtävänne. Teillä on hyvin vaikea tehtävä ja se on se, että täytyy yhdistää sekä ulko- että turvallisuus toimia siis korkeana edustajana että komission varapuheenjohtajana. Tämä on varmastikin etu. Tällä tavalla Euroopan parlamentilla on enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa EUn ulkopolitiikkaan ja EU EUn ulkosuhdehallinto on Lissabonin sopimuksen uusi luomus. Ja kysynkin, oletteko valmistautunut hyväksymään. Pyydän anteeksi, aika ne loppui. Ette muotoillut kysymystä puheajassa. Olen pahoillani, mutta minun on pidettävä kiinni puheajoista. Edust- Rova Ashton, jos haluatte kommentoida herra Vigeninin äh, puheenvuoroa, niin teillä on kaksi minuuttia aikaa. <laughs> It's, <laughs> it's an additional challenge to try and guess a question. Melkoinen haaste, kun pitää arvata, että mitäköhän mahdet haluttaisiin kysyä. No, oli miten oli. Kollega Figen, vihjailitte uskoakseni siihen, että mikä on meidän suhteemme parlamenttiin. Eli ihan lyhyesti muutama sananen tästä. Niin kuin jo totesin, niin parlamentilla on erittäin keskeinen tehtävä hoidettavanaan, kun kehitetään omaa rooliani ja silloin kun kehitetään ulkosuhdehallinton toimintaa. Tulen keskustelemaan yhdessä parlamentin kanssa omista näkemyksistäni, millä tavalla neuvoston päätöstä valmistellaan ja tulen tekemään teidän kanssanne mahdollisimman paljon yhteistyötä mahdollisuuksien rajoissa, mutta haluan kuitenkin varmistaa, että tämä on todellista vuoropuhelua. Minä toivon, että teille sopii, että voisin pyytää myöskin parlamentin edustajia esittämään omia näkemyksiään, koska silloin kun pohdimme sitä, miten tämä toimisi tehokkaimmin, niin minulta on jo kysytty muun muassa, että miten ulkosuhdehallinto tukee parlamentaarikkoja, koska parlamentaarikothan käyvät paikan päällä katsomassa, miten politiikka toimii. Tätäkin täytyy pohtia. Ja toisaalta meidän pitää pohtia sitä, että miten parlamentti voi olla tehokkaasti yhteydessä ulkosuhdehallinnon edustajiin. Eli minä todellakin etsin tällaisia toimintakehyksiä, jotta parlamentti voi vastata siihen haasteeseen, joka sille on esitetty. Suurella kunnioituksella jään odottamaan mahdollisimman rikasta keskustelua näistä ehdotuksista. No ainakin yritin ennakoida tätä kysymystänne. En tiedä, osuinko naulan kantaa. Kiitoksia. Edustaja Vigenin, nyt täällä on yksi minuutti aikaa tehdä kysymyksenne. No, no joskus on vaikea käyttää äidinkieltään. Tiedättehän, että puhunkin nyt siis englanniksi. No melkein sain kysyttyä, siis sallitteko sen, että ulkosuhdehallinnon korkeiden virkojen nimittämisessä täytyy järjestää kuuleminen ulkoasiain valiokunnassa? Euroopan parlamentti todella haluaisi näin toimia, koska on tärkeää, että ulkosuhdehallintoon saadaan päteviä henkilöitä. Hehän toimivat kansalaistenkin eh, puolesta ja kansalaiset haluavat myös, että näin on. Ja sitten oli, eh, oli tarkoitus esittää jatkokysymys ja se koskee kolmansia maita. Eh, me nyt täytyy hyväksyä tietyt sopimukset näiden kanssa ja e, parlamenttia ei välttämättä ole aina kuultu täysin, ja, tai onko sopimuksissa huomioitu ihmisoikeuskysymys. Mainitsen esimerkkinä e, kumppanuussopimuksen Lissa, Libyan kanssa. Massimo. Anteeksi edustaja Vigeni, mutta puheaika päättyy jälleen. Nyt e, korkealle edustajalle yksi minuutti vastausaikaa. Ensimmäisen kysymyksen suhteen minun on valitettavasti sanottava, että tämä ei ole se oikea lähestymistapa. En voi sanoa mitään ennen kuin nimitykset on toteutettu. Mutta minä kuitenkin voin hyväksyä sen, että on erittäin tärkeää, että kun ulkosuhde yksikkö tekee töitä, niin nämä korkearvoiset diplomaatit voisivat myöskin olla täällä parlamentin kuultavana tai keskustelemassa heidän kanssaan. Ja mitä tulee sitten sopimuksiin, niin uskoakseni uusi sopimus antaa parlamentille oikeat toimintamahdollisuudet, erityisesti ihmisoikeuskysymyksiin liittyen. Tämä on tärkeä asia. Tämän tyyppisiä kysymyksiä täytyy käsitellä juuri sopimuksen Suomen mahdollisuuksiin. Neits per un Edustaja Neits, yksi minuutti, yksi kysymys. Madam Ashton, Mr. President, colleague. Rova Ashton, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Yksi monista haasteista päähaasteenne ovat seuraavia. Ensinnäkin teidän täytyy luoda johtajuutenne EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja koordinoida useiden kumppanien toiminnat. Ajattelen tässä komission puheenjohtajaa, äh, puheenjohtajavaltion pääministeriä, muita komission jäseniä, erityisesti kolleganne. Äh, joka käsittelee laajentumisen naapuruuspolitiikkaa. Ja toinen haasteenne on Euroopan vaan ulkosuhdehallinnon rakentaminen, ja sielläkin teidän on luotava johtajuutta. Siellä on useita kumppaneita ja samanaikaisesti teidän läheistä yhteistyötä parlamentin ja tämän valiokunnan kanssa, kuten olette luvanneet. Joten minun kysymykseni, miten aiotte luoda tätä johtajuutta, puhun siis johtajuudesta, tässä asiassa ja kaikissa muissa utp kysymyksissä Korkea edustaja, kaksi minuuttia for the question. And, and... Kiitoksia tästä kysymyksestä. Kyllä pitää paikansa, paikkansa. Monilla henkilöillä on selkeä tehtävä hoidettavana. Olen pohtinut tätä asiaa viime viikkoina hyvinkin paljon ja toteaisin, että sopimus on vastuujaan suhteen hyvin selkeä, sillä lopussa viitataan siihen, mitkä ne meidän toimivaltuutemme ja vastuualueemme ovat kun olen keskustellut komission puheenjohtajan ja neuvoston puheenjohtajan valtion edustajan kanssa, niin me olemme todenneet, että meidän täytyy todellakin pitää näistä vastuista kiinni. Ja tästä minä tätä johtajuuttani ammennan. Toinen asia, se, että miten tämä asia saadaan toteutettua, niin se edellyttää järjestelmän koherentisuutta. Eli että meillä on yhtenäinen politiikka ja strategia toimielimissä tulen kolmen muun komissaarin kanssa tekemään tiivistä yhteistyötä ja me pyrimme todellakin selvittämään, että me yhdessä voimme löytää strategiset puitteet ja politiikkalinjaukset yhteistyössä parlamentin, neuvoston ja komission kanssa, mutta se edellyttää yhteistyötä, jotta me todellakin pääsemme tähän strategiseen tavoitteeseen. Mutta olen toiveikas. Minä uskon, että komissaariehdokkaat omalta, omalta taholtaan, että koko komissaaritiimi kykenevät vastaamaan tähän haasteeseen. Kyllä me olemme toivekkaita. Me joudumme tietenkin vastaamaan käytännön haasteisiin, mutta olemme varmaan menossa oikeaan suuntaan. Ja mitä tulee neuvostoon ja ulkoasian neuvostoon, niin minä tulen tätä tavoitetta pyrkiä saavuttamaan omassa ominaisuudessani. Kiitoksia. Replika per un minuto. Edustaja Neits, yksi minuutti, teillä on puheenvuoro. Madam, I thank you. Hyvä Rovaston, minä kiitän teitä vastauksestani, joka kyllä vaikuttaa mielestäni tyydyttävältä. Haluaisin palata siihen, mitä edeltäjä kysyi. Ja kysyi. Olin hiukan yllättynyt siitä, että ette ole innostunut mainita pääehdokkaita valtuuskuntien johtajiksi parlamentille. Voitteko kertoa meille hiukan, miksi olette niin haluton näitä henkilöitä nimeämään? Kyllä, mikä ettei. En tietenkään halua tuottaa parlamentille pettymyksen, mutta joskus niin vain käy. Ajattelen asiaa siltä kantilta, että yhtäältä me olemme luomassa ulkosuhdehallintoa, joka perustuu jo olemassa oleviin rakenteisiin, mutta kyse on kuitenkin uudesta asiasta. Ja alalla on toimittu jo asiantuntevasti, ja minä tiedän, että parlamenttikin on ollut tässä toiminnassa mukana, ja minä uskon, että nykyinen järjestelmä toimii jo erittäin hyvin. Mutta mutta yksiköiden päälliköt, jotka ovat käyneet parlamentissa, niin ovat olleet ilmeisesti sitä mieltä, että tämä on tärkeä harjoitus ja ehkäpä tässä tulisi vielä panostusta lisätä. Minä en kuitenkaan toivoisi, että tästä tulisi aivan älyttömän pitkä prosessi, koska meidän pitäisi saada järjestelmä toimimaan mahdollisimman nopeasti. Me tarvitsemme myöskin henkilöstöstrategiaa, joka on avoin ja johdonmukainen ja joka huomioi yhtäläiset mahdollisuudet ja muut tekijät. Näin tulen toimimaan ja nämä asiat tulen esittelemään myöhemmin myöskin parlamentille. Edustaja Brandner, yksi minuutti puheaikaa, yksi kysymys. Sydämellisesti tervetuloa loa myöskin vihreän ja EFA-ryhmän puolesta. Se jo sanoitte, että Lissabonin sopimuksella halutaan poistaa eh, komission neuvoston välinen kakofonia ja siksi teillä on nämä kaksi tehtävää. Mutta Barroson hallitse ja hajoita eh, ajattelutapa on ottanut teiltä tärkeimmän osan politiikkanne pois, naapuruuspolitiikkaa, Ukrainaa, Georgiaa, Israelia ja niin poispäin. Tämä on tärkeä alue. Te sanoitte, että haluatte strategianne kohdistaa täytäntöönpanoon. Ulkopolitiikassa tämä ei riitä kovin pitkälle, siksi kysymykseni teille. Aiotteko te luopua ulkosuhdehallinnossakin naapuruuspolitiikasta ja erityisesti määrärahoista naapuruuspolitiikalle? Teillä on mahdollisuus vastata, hyvä varapuheenjohtaja, kaksi minuuttia. Thank you for the warm welcome, but I, uh, but I suppose I... Kiitos lämpimistä tervetuloa toivomuksista. No, ei varmaankaan yllätä se, millä tavalla tähän kysymykseen ne vastaan. Minä olen tehnyt yhteistyötä komission puheenjohtajan kanssa noiden ehdotusten yhteydessä ja hän keskusteli kanssani ehdotuksista ennen kuin hän ne esitti. Jos nyt ajatellaan tätä minun rooliani, niin kuten kaikki ovat todenneet, niin kyse on todellakin suuresta tehtävästä, johon liittyy hyvin monia eri ulottuvuuksia. Näin ollen täytyy olla hyvin selkeä sen suhteen, miten me näitä politiikkoja toteutamme. Ja tämän takia meillä on eri, eräänlainen klusteri luotu komissioon, jotka liittyvät omaan vastuualueeseeni. Ja näin ollen on mahdollisuus kuulla tätä klusteria tai sen edustajia aivan suoraan. Ensinnäkin kehityksen suhteen on hyvin tärkeää, että joku koko ajan valvoo tätä asiaa Intiassa ja parlamentilla on myös avainrooli. Kehitysyhteistyövaliokunnalla on tässä avainrooli. Tähän varmaankin myöhemmin vielä palataankin. Naapuruuspolitiikassa minä olen todennut, että suhteemme naapurimaihin on äärimmäisen tärkeä, kun ajatellaan näitä meidän politiikkojamme. Komission jäsen joka työskentelee tässä asiassa kanssani, hänen täytyy tukea tätä strategiaa ja minä en voisi yksin kaikkien näiden tehtävieni kanssa noitakin kysymyksiä hoitaa. Näin ollen täytyy saada aikaiseksi alueellisten elinten, kuten ASEANin kanssa, koordinoitua yhteistyötä, jotta niitä voidaan hyödyntää. Ja se tietyllä tavalla rikastaa omaa rooliani. Un minuto. Edustaja Brandner, voitte vastata yhden minuutin ajan. Siis Minun on sanottava, että vastauksenne, joka eh, yllättää eh, minua, eh, sanotte, että teillä on niin paljon vastuualueita, että ette voi ottaa naapuruuspolitiikkaa. Jos teillä on liikaa vastuuta mielestäni, niin ehkä tämä ei ole teille oikea tehtävä, koska sopimus kuitenkin antaa teidän tehtäväksenne kaikkien näiden vastuualueiden yhteen tuomisen. Aiotteko siis hallinnossa tuoda nämä asiat yhteen? puolet YUTP-valtuuskunnista on naapuruuspolitiikasta ja on juuri kyse siitä, että nämä asiat tuodaan yhteen. Ja kysymykseni teille, haluatteko te, että me hylkäämme koko komission, jos naapuruuspolitiikka ei tule teidän toimivaltuuksienne piiriin? Um, Teillä on mahdollisuus vastata yksi minuutti. I agree with ensimmäisestä kysymyksestä olemme varmaankin samaa mieltä. Todellakin tehtävää on paljon. Minä vaan totesin, että olisi varmaankin yllättävää teidän mielestänne, jos se olisi juuri tässä alkuvaiheessa ensisijainen tavoitteeni. En ole siis eri mieltä kanssanne, minä kyllä todella pyrin tätä työstämään, mutta naapuruuspolitiikka on vain tietyn osin omassa, vast, omalla vastuualueella, niin meillä on komission jäsen, joka sitä, siitä hoitaa. Ja minä olen jo aloittanut keskustelut hänen kanssaan ja tästä työstä, jota voisimme ennen kaikkea tehdä Bosniassa. Olen hyvin huolissani tilanteesta. Tämä on etu, ei mikään haitta. Ja parlamentti varmasti jatkuvasti seuraa, mitä tapahtuu ja varmistaa, että kaikki toimii tehokkaasti. Un minuto, Edustaja Tannok, yksi minuutti, yksi kysymys. Paronitar Ashton, 80-luvun muistatte ja te tiedätte, että silloin oltiin idealistisia, mutta ette nyt kuitenkaan pidä kiinni tästä politiikasta. Nyt on kyse ulkopolitiikasta ja Euroopan unionin turvallisuuspolitiikasta. Tästäpä syystä on tärkeää, että me tiedämme täällä parlamentissa ja jäsenvaltiotasolla, erityisesti Iranin hankuluksen suhteen, että ei olla tarjoamassa mitään ydinaseita eikä muitakaan aseita. Oletteko sitä mieltä, että millä tavalla, millä tavalla tämä ydinasekysymys ratkaistaan ja oletteko sitä mieltä, että me tarvitsemme yhteyttä? yhtä ainoa Brysseliin keskittynyttä äh, sotilastukikohtaa. Kiitoksia. Um, en äh, tiedä, olinko, äh, oliko tässä kyse nuoruuden idealismista. Vuoden 70 tilanne ei ole sama kuin tänä päivänä. Ehdotukset liittyivät laajempaan maailmanlaajuiseen liikkeeseen. Ne eivät ole relevantteja. Nyt minä en ole CNDn jäsen, enkä ole ollut sen jäsen 28 tai 29 vuoteen. Toinen kysymys, jota esititte minulle, on se, miten kehitämme suhteitamme erityisesti Naton kanssa. Ja mainitsin alkupuheenvuorossani, että olin jo tavannut Naton pääsihteerin ja keskustelut siitä, miten voimme käydä pragma- luoda pragmaattiset ja tulevaisuuteen katsovat suhteet. Mitä tulee yhteiseen, yhteiseen johtorakenteeseen, täytyy katsoa, onko Berlin Plus-sopimuksen mukaan tämä mahdollisuus toimia Naton kanssa. Se näyttää menevän hyvin. Ja minä en vielä ole sitä mieltä, että olemme vielä sellaisessa vaiheessa, että tarvitsisimme uudenlaista rakennetta. Täällä parlamentissa ollaan varmaan eri mieltä, ehkä jäsenvaltioissakin joissa on eri mieltä. Minä olen vielä, minut voidaan vielä vakuuttaa tästä, mutta en ole sitä vielä. Edustaja Tanok, yksi minuutti. onorevole Tannok, per Mikrofoni, herra Tannok. Yes, on. Niin, että vastanneet siihen, että kannattaako tällaista yksipuolista asesta riisuntaa. Sitten Intiaan liittyvä kysymys, maailman suurin demokratia ja myöskin tärkeä taloudellinen kumppani. EUn Intian suhteita, miten niitä voitaisiin kehittää, erityisesti kun otetaan huomioon terrorismin vastainen taistelu, koska Pakistan ja Afganistan ovat keskeisiä terroristimaita. Millä tavalla te aiotte myöskin keskittyä vapakauppasopimuksiin ja muutenkin Euroopan unionin ja Intian välisiin suhteisiin? Ja sitten oletteko sitä mieltä, että Euroopan, anteeksi, Intian pitäisi olla turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen ja mitkä muut maat teidän mielestänne pitäisi ottaa pysyviksi turvallisuusneuvoston jäseniksi. Nyt äh, varapuheenjohtaja Edokas Aston saa vastata. The minute wasn't up, Mr. Chairman. The, the beat didn't... Chiedo scusa, ma una... Ei se minuutti vielä ollut päättynyt. Non più... Pyydän anteeksi, mutta yksi minuutti puheaika, yksi kysymys. Ei useampia minuutteja, useampia kysymyksiä. Mr. Tanner, come back to guessing. Olen pahoillani, herra Tanner. Minun täytyy varmaan äh, arvata taas kysymys, mutta taidan tietää, mihin suuntaan tämä menee. Minä eh, sanoin, että 70-luku ei ole sama kuin tämä hetki, enkä ole ollut pitkään aikaan eh, tämän järjestön jäsen ja eh, en pidä tätä strategiaa enää sopivana. Se, mikä liittyi meidän innostukseemme sulun suhteen on tärkeää nytkin, koska meillä tulee olemaan ydinaskesulkusopimuksista keskusteluja ja ne tulee olemaan vaikeita neuvotteluja, joten on tärkeää, että käsittelemme ydinaseiden leviämisen estämistä. Jos olette samaa mieltä, eri mieltä kanssani 70-luvun toimista, niin voitte sitä olla. Intialla on erittäin tärkeä rooli ja ehkä voitte tukea minua tässä asiassa. Olen pohtinut sitä, miten voimme tehdä parhaiten yhteistyötä Intian kanssa. Olen pääministeri Singin tavannut useaan otteeseen. Minulla ei ole vielä ollut mahdollisuutta keskustella hänen kanssaan näistä kysymyksistä, mutta Intia on tärkeä toimija tuolla alueella ja meidän täytyisi tehdä täyttä yhteistyötä heidän kanssaan. Siksi haluaisin tavata Intian mahdollisimman pian. Pyydän anteeksi, vara, hyvä varapuheenjohtajaehdokas. Äh, teidänkin pitää pitää kiinni säännöistä. Edustaja Melenchon, yksi minuutti. Arvoisa varapuheenjohtaja, alustavassa puheenvuorossanne ette viitannut transatlanttiseen, trans, transatlanttisiin suhteisiin, vaikkakin, vaikkakin neuvosto sekä Euroopan parlamentti pitävät sitä ensisijaisena tavoitteena. Te ette myöskään puhunut Atlantin alueen suuresta markkina-alueesta ja minä haluaisin tietää, millä tavalla te aiotte edistää tätä aloitetta ja todellakin aion kertoa teille nyt tässä saman tien, että vastustan ajatusta täysin. Due per la vicepresidente. Kaksi minuuttia varapuheenjohtajaehdokkaalle. ehdokkaalle pyytäisin, että kollegat pitävät kiinni säännöstä. Yksi minuutti puheaikaa, yksi kysymys. Olkaa hyvä. Market, and I Niin, kuulin sanottavan transatlanttiset markkinat. En nyt tiedä, mitä sillä tarkoitetaan, mutta mitä tulee suhteisiin Yhdysvaltoihin, ja pyydän anteeksi, jos en kykene vastaamaan teidän kysymykseen, mutta mitä tulee suhteisiin Yhdysvaltojen kanssa, tämä on kriittinen kysymys. Yhdysvallat on strateginen kumppani Tarkoituksena on tehdä rinta, rinnan töitä moniin globaaleihin kysymyksiin liittyen. Roolit ja vastuut ovat erilaiset, mutta kuitenkin kyse on tärkeästä kumppanuudesta. Ja tähän kumppanuuteen liittyy ainakin komission näkökulmasta katsottuna monia strategisia osa-alueita. Yhtäältä transatlanttinen taloudellinen neuvosto, energianeuvosto ja muita tapoja keskustella – näistä transatlanttisista suhteista. Olin ennen kauppakomissaari, mutta minä tiedän, että tällä Atlantin, näillä Atlantin välisillä suhteilla on keskeinen rooli. Bene. Onorevole Melenchon ha diritto... Edustaja Melenchon, teillä on yksi minuutti puheaikaa. Transatlantique, je vous... Jos ette tunne trans- transatlanttisia markkinoita, niin lähetän teille parlamentin päätöslauselman. Siinähän puhutaan tämän markkina-alueen avaamisesta vuonna 2015. Meillähän on myös vastustaja Afgina- Afganistanissa. Se on erittäin tärkeä sotilasoperaation toteuttamisalue sodan jälkeen, ja me haluaisin tietää, mitä, miten tätä aiotte tai tällä alalla aiotte toimia. Kysehän on sotilaallisesta läsnäolosta, jota en kannata. thank you. Varapuheenjohtaja Relkos, yksi minuutti. In terms of Kiitoksia. Niin, mitä tulee Afganistaniin, niin silloin, kun kenraali McChrystal esitti omat näkemyksensä NATO-kokouksen yhteydessä, ja te tiedätte, mitä Yhdysvaltain presidentti on tähän asiaan liittyen sanonut. Kriittisin kysymys meihin liittyen on se, että me pohdimme sitä, miten voimme toimia vielä tehokkaammin ja että voisimme tukea tätä yhteiskuntakeskeistä lähestymistapaa sitähän kenraali McChrystal oli halukas vahvistamaan. Meillä on jo hyviä kokemuksia, mutta töitä tulee tehostaa. Mutta Lontossa kuun lopussa järjestettävä kokous on tärkeää sen suhteen, että me tiedämme, miten jatkossa tätä työtä tulee, tulemme kehittämään. Per un minuut. Edustaja Belder, yksi minuutti. Eh, Arvoisa ehdokas, haluaisin esittää teille kysymyksen, joka liittyy Israelin juutalaisen ulottuvuuteen. Te olette myöskin korkea edustaja ja komission varapuheenjohtaja. Oletteko vakuuttuneita siitä, että Israelin juutalaista ulottuvuutta tulee tukea? Ja oletteko valmiita myöskin vaatimaan palestiinalaishallinnolta rajatonta tunnustamista siihen suuntaan, että Israel on juutalainen valtio, koska muuten emme voi saada aikaiseksi tätä kahden valtion ratkaisua, joka on ollut tapetilla jo hyvin pitkän aikaa. Due minuutti per la replica la... Kaksi minuuttia Rovastonille. I am prepared to say this. It is... Mitä olen valmis sanomaan on seuraava. On erittäin tärkeää, että saamme aikaan edistystä Lähi-idässä, jotta saamme aikaiseksi kaksi rinnakkaista valtiota. Ja Israelin valtiolla on oikeus olla olemassa turvallisesti Lähi-idässä, kuten myös Palestiinan valtiolla. miten tämä saadaan aikaiseksi. Siis tässä ei ole kyse minusta, vaan näitä keskustelua käytävä näiden valtioiden sisällä ja ulkopuolella. Ja varmasti keskustelen näistä kysymyksistä, kun minulla on oikeus vierailla Lähi-idässä silloin, kun on sopivaa sinne mennä ja kun siellä ollaan valmiita minut vastaanottamaan. Minulle kaikkein tärkeintä on se, että aikana no nythän meillä on ollut hiukan vaikeuksia viikonloppuna. Aikana, jolloin on tilanne suhteellinen, rauha, suhteellisen rauhallinen, ihmiset eivät ajattele, että tämä rauhallisuus olisi jonkinlaista pitkän ajan äh, turvallisuutta alueella, vaan pitävät sitä mahdollisuutena edetä tässä prosessissa. Ja yritämme löytää tapoja, jolla toimia. Senaattori Mitchell tulee olemaan täällä, Blair tulee tänne, niin kutsuttu Pariisin ryhmä tapaa, ja kaikki tämä tulee auttamaan minua löytämään parhaan mahdollisen tien auttaa tätä aluetta, jotta se voi päättää tämän konfliktin rauhanomaisella tavalla. Edustaja Belder, yksi minuutti. Niin mitä tulee EUn ja Israelin välisiin suhteisiin, Eikö olisi nyt todellakin korkea aika järjestää EUn ja Israelin yhteinen huippukokous? Ja tällaisen kokouksen aikana minun mielestäni meidän tulisi tehostaa maiden, välisiä, maiden välisten suhteiden kehittämistä. Jos Euroopan unioni haluaa lähi toimia rakentavalla tavalla, niin minun mielestäni se edellyttäisi tämän tyyppistä toimintaa. Näin voidaan siinä lisätä luottamusta myöskin Israelin nykyisen hallituksen keskuudessa, joten minun mielestäni olisi hyvinkin paikallaan järjestää tällainen huippukokous, ja sillä tavalla voitaisiin parantaa tällä hetkellä suhtkoht hankalassa tilanteessa olevia suhteita. Finale alla vicepresidente per un... Loppukommentti varapuheenjohtajalle yksi minuutti. Meillä ei ole ehdotusta huippukokoukseksi tällä hetkellä. Se, mitä sanoitte, korostitte tärkeitä suhteita koko alueella, on aivan totta ja se koskee kaikkia valtioita sillä alueella. On joillakin valtioilla ollut hyvin kriittinen rooli e, ja sillä tulee olemaan merkitystä tulevaisuudessa. Meidän on varmistettava, että meidän oma panoksemme on mahdollisimman tehokas ja e, tämän parlamentin jäsenet tietävät e, paljon tarkemmin e, viime vuosilta, mitä on tehty. Minun haluan varmistaa, että meidän toimemme paikan päällä ovat mahdollisimman rakentavia, jotta voimme tukea ehdotuksia, joilla saataisiin aikaan rauhanomainen ratkaisu mahdollisimman pian, ja jolla voidaan varmistaa se, että alue voi kasvaa taloudellisesti ja poliittisesti. Edustaja Madlener, yksi minuutti, yksi kysymys. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kollega Ashton, haluaisin puhua Iranista ja sen pyrkimyksistä päästä ydinasevaltion ryhmään. Se olisi Israelin ja läntisen maailman näkökulmasta katsottuna epämiellyttävä tilanne. Voitteko vakuuttaa, että teidän toiminkautena aikana tulette tekemään kaikkenne, siis todellakin kaikkenne, jotta Ahmadinejadin Iran ei ryhdy ydinasevaltioksi. Voitteko luvata sen täällä ja tänään? Minuutti per la risposta, signore vicepresidente. Arvoisa herra puheenjohtaja, kaksi minuuttia vastausaikaa. It's highly regrettable. Mielestäni on pahoiteltavaa, että Iran ei hyväksynyt IAEAn ehdottamaa sopimusta. Kuten tiedätte, niin kyse on maasta, jolla on pitkä historia. Se on tehnyt virheitä, mutta myös sitä on väärin ymmärretty joskus. Meillä on kuitenkin kansainvälisiä sääntöjä, ja jos maa haluaa tulla kohdelluksi niin kuin sen kansa tai sen historia ansaitsisi, niin sen täytyy tehdä yhteistyötä meidän kanssamme. Minä todella pahoittelen ihmisoikeusloukkauksia, joita on nähty. Tarvitaan vuoropuhelua. Kyse mitään äh, tekosyitä ei voida hyväksyä. Hyvin paljon, äh, hyvin kärsivällisiä olemme jo olleet, ja esimerkiksi korkea edustaja Solana on tehnyt ehdotuksia. Eli todella me olemme olleet valmistautuneita vuoropuheluun Meillä on tiettyjä periaatteita, joihin sen täytyy perustua. Me olemme jonkin verran mennyt menneet eteenpäin, mutta me haluamme tietynlaisen tuloksen. Se on E3 plus 3 ja New York. Sieltä tullaan sitten esittämään sen puolen näkemyksiä ja niitä täytyy käsitellä. Mutta en tiedä, missä vaiheessa tämä tapahtuu. Minuutti, edustaja Madlener tavoite on varmaankin selvä, eli että Iranista ei tulisi ydinasevaltio. Siitä olemme samaa mieltä. Iranilla ei pitäisi koskaan olla ydinaseita käytettävissään. Ja te viittasitte kansainvälisiin sääntöihin. No mitä jos Ahmadinejad ja Iran eivät noudata sopimuksia ja sääntöjä? Oletteko valmiita silloin ryhtymään tiukkoihin toimenpiteisiin Israelin ja muiden kumppaneiden kanssa? Di un minuto, signora vicepresidente. Yksi minuutti, hyvä varapuheenjohtaja. The issue that will be being discussed in the E3 plus 3 is what we... No E3 e plus kolmessa keskustellaan strategiasta ja se perustuu vuoropuheluun, jota täytyy aina käydä tässä kontekstissa, jonka kuvailin. Mutta myös muita toimenpiteitä, kuten taloudellisia, voidaan harkita ja tässä kontekstissa näistä asioista myös keskustelemme neuvostossa, myös liittyen tulevaisuuteen. Aikaisemmin hän, herra Tänökille jo mainitsin ydinsulkusopimuksen. Myöhemmin keväällä kesällä keskustellaan siitä, ja siitä tulee jo riittävän vaikea, mutta jos ajatellaan näitä laaja-alaisempia kysymyksiä ydinsulku, tai ydinaseista riisunnan suhteen maailmanlaajuisesti. Siihen täytyy kiinnittää huomiota. Al secondo forma. Hyvä. Menemme nyt toiseen kysymyskierrokseen. Tässä on kyse alivaliokunnan puheenjohtajista. Heillä on mahdollisuus esittää minuutin ajan kysymys. Sitten varapuheenjohtajaehdokas korkea edustaja vastaa kahden minuutin ajan ja sitten ei ole mahdollisuutta ylimääräiseen kysymykseen. Ensin edustaja Hautala. Ashton, ähm, Kiitoksia. Kun ensimmäistä kertaa keskustelimme täällä parlamentissa, niin te olette kyllä nyt hyvin diplomaattisella tavalla esittäneet, millä tavalla Euroopan unioni saisi oman äänensä kuuluviin maailmanmarkkinoille. Mutta toivottavasti tämä ei ole tapa välttää, välttää tärkeitä ihmisoikeuskysymyksiä, koska näitä asioita täytyy käsitellä suorin sanoin. Ja parlamentti haluaa, kuten tiedätte, puhua suoraan selkein sanakääntein asiasta, koska me haluamme Euroopan unionin valtiossa että muissakin valtioissa ottaa tämän asian selkeästi esille, koska me tiedämme näistä karkista loukkauksista. Oletteko myöskin valmiita keskustelemaan ihmisoikeustaistelijoiden kanssa näissä maissa, joissa käytte vierailuilla, esimerkiksi etnisten tai seksuaalisten vähemmistöryhmien edustajien kanssa? Tulisitteko te tekemään tämän kaikessa julkisuudessa? So your question directly. When I... Selitän ensin hiukan sitten vastaan kysymykseen. Kun puhuin hiljaista diplomatiasta, niin se ei välttämättä tarkoita, että minä itse olen kovinkaan hiljainen ihminen. Se, mitä minä tarkoitin, on se, että on useita tapauksia, jossa keskustelu ihmisen kanssa ilman, että julkisuus valvoo sitä tai tarkkailee sitä, voi olla hyvin tehokasta. Se, että poliittisesti antaa mahdollisuuden sille, että johtopäätöksiin päästään. Tarkoitan hiljaista sille, ja, eh, että joskus, en nyt sano, että aikaisemmat edustajat olisivat näin tehneet, mutta joskus se, että asian julistaa kovaan ääneen kansalaisen näyttämällä ei tuota tuloksia. Minun eh, kiinnostaa se, että loppujen lopuksi saavutamme sen, minkä haluamme saavuttaa. Ja te tiedätte paremmin kuin minä eh, sen, että eh, maailmanlaajuisesti on erilaisia lähestymistapoja ihmisoikeuskysymyksiä, jotka voivat olla tehokkaampia joissain maissa kuin toisissa. Minä haluan löytää aina kaikkein tehokkaimman lähestymistavan jokaiselle valtiolle ja pohtia sitä, miten tehokkaita olemme olleet tähän mennessä ja käytämmekö oikeaa strategiaa. Tätä minä tarkoitan. Tämä ei tarkoita sitä, että minä hetkeäkään kään päättyisin pois eh, sitoumuksistani ihmisoikeuksien saralla. Eh, sen puolesta olen toiminut koko elämäni, sitoudun niihin sataprosenttisesti. Eh, minä oikeastaan puhun ainoastaan metodologiasta kansainvälistä järjestöistä sitten. Ensinnäkin haluan keskustella eh, eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa ihmisoikeuksista. Jotkut näistä tunnen erittäin hyvin, esimerkiksi Libertyn yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta paljon tällaisia ihmisoikeusjärjestöjä eh, Euroopassa on, joiden kanssa haluan keskustella ja saada heiltä asiantuntijaneuvoja. Ja sitten tietenkin tavata myös muita. La difesa e sicurezza. Seuraavaksi edustaja Danjean turvallisuuskysymysten alivaliokunnasta. Kiitos puheenjohtaja. Rova Ashton, te vastaatte yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, jonka tehokkuus riippuu näistä erilaisista toimielimistä ja niiden kapasiteetista. Usein asetetaan kunnianhimoisia tavoitteita, mutta tulokset ovat hyvin epätasaisia Tämän osoittavat tutkimukset Euroopan tasolla. Te olette komission varapuheenjohtaja ja siinä asemassa teillä on todella selkeä näkemys näistä erilaisista haasteista, jotka liittyvät muun muassa kauppapolitiikkaan ja kilpailuun, tutkimukseen, kehitykseen juuri puolustusteollisuuden alalla. Haluaisin kommenttejanne tässä asiassa. Kiitos. Leila parola, vicepresidente. Teillä on puheenvuoro, varapuheenjohtaja. Thank you for the question. I mean... Kiitoksia tästä kysymyksestä. Pari huomiota. Puolustusyksikkö ja sen rooli esimerkiksi helikopterimissioiden osalta ja niin poispäin, ne ovat tulleet esille, mutta sitten mitä tulee tutkimus- ja kehitystyöhön jäsenvaltioiden saralla ja tämä mahdollisuus, johon meidän tulisi tarttua, eli että miten saisimme lisää arvoa tälle työlle mittakaava etuina – emme halua ottaa mitään jäsenvaltioita pois, mutta meidän täytyy katsoa tätä tiivimpää yhteistyötä. Se on asia, johon meidän täytyy paneutua. Tämän minä olen havainnut. Eli vielä on työmaata edessä, mutta komission puolellakin olemme havainneet tämän asian, eli mekin vastaamme myös tutkimus- ja kehitystoiminnasta, ja komissio voisi kantaa kortensa kekoon jotta vähän laaja-alaisemmin voisimme pohtia, mitä meidän tulisi tehdä, jotta voimme varmistaa, että me todellakin olemme kykeneviä toimimaan oikealla tavalla. Myöskin strategisesti pohdimme sitä, mihin me oikein pyrimme operationaalisella tasolla. Ja niin kuin olen aikaisemmin todennut, niin minä haluan vahvistaa yhteistyötä Naton kanssa oikealla tavalla yhteistyössä pääsihteerin kanssa jotta voimme vastata tulevaisuuden haasteisiin. Ottaen tietenkin huomioon, että suhteet toimivat oikealla tavalla. Tämän tyyppisiä ajatuksia minulla on ollut mielessä, eli että miten voimme panostaa yhteistyöhön, tutkimus- ja kehitystyöhön, tulisiko meidän vahvistaa eri yksiköitä, jotta se toimisi tehokkaammin. Tähän meidän on pyrittävä tehokkaampaan työhön. Kiitoksia. Terminati gli interventi dei presidenti Tähän päättyvät alivaliokuntien puheenjohtajien puheenvuorot. Sitten menemme eh, seuraavaan eh, kysymyskierrokseen. Meillä on tässä, tällä kierroksella aina kolme minuutin kysymystä. Pyytäisin, että joka kerta esitään ainoastaan yksi kysymys. Ja sitten korkea edustaja saa kolme minuuttia vastausaikaa. Ensin edustaja Salafranca, teillä on puheenvuoro. Maestro del campeón de ajedrez Bobby Fischer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 ennakoida äh, Shakissa. Shakin maailmanmestari halusi ennakoida hän pyyhkäisi kaikki nap- halusi yllättää vastustajan, pyyhkäisi kaikki nappulat laudalta. Ja äh, tässä nyt äh, joskus täytyy toimia näin ja halusin kysyä teiltä, onko teillä näkemys Euroopan ulko- politiikasta, joka on tehokas ja että voidaan välttää sellaisia kysym- ongelmia, kuten joulukuussa. Siellä ajattelen nyt YK on yleiskokousta, jossa puuttui yksi ääni. Jos pystytte tähän, niin sitten haluaisin tietää teiltä, mitkä ovat teidän henkilökohtaiset tavoitteenne, jotta tämä voidaan saavuttaa. yksi minuutti. Thank you. My comment. There are obviously some... Kiitoksia. Yksi kommentti haluaisin tai toivoisin, että konservatiivit eivät todellakaan hyökkäisi tällä tavalla, mitä vastaan. Minä todellakin toivoisin, että tämä ei toimi, toistuisi. Ja baronitar Ashton, se mitä te sanoitte, eli että ihmisoikeuskysymykset ovat prioriteettina, ja tehän vastasitte se sanomalla, että tulette noudattamaan sopimuksen kirjainta. Mutta kun katsotaan eri lähestymistapoja, mutta kysehän on universaalista oikeudesta, miten tämä voidaan täten huomioida? Ja kun katsomme sopimuksia ja suuntaviivoja, niin meidän täytyy tunnustaa, että toimintamallimme ei tällä hetkellä ole todellakaan johdonmukaista ja selkeä. Miten aiotte puuttua tähän tilanteeseen? Edustaja Bodis, yksi minuutti. President. Arvoisa varapuheenjohtaja, minkälainen rooli teidän mielestänne on Euroopan unionilla ja Välimeren unionilla siinä, kun pyritään löytämään ratkaisu lähi ongelmiin? Me emme voi antaa Yhdysvaltojen, tai voimmeko antaa Yhdysvaltojen jatkaa yksin menestymättä toimissaan, vai pitäisikö Euroopan enemmän olla mukana ja kantaa vastuunsa Israelin ja Palestiinan välisessä kriisissä? Millaisia aloitteita te aiotte tehdä, jotta voitaisiin luoda Palestiinan valtio, jossa Itä-Jerusalemi on pääkaupunkina? Vicepresidente ha diritto di replica per... Arvoisa varapuheenjohtaja, voitte vastata kolmen minuutin ajan. Thank you very much. Uh, Kiitoksia oikein paljon. Herra Salafranca, tämä yksi visio on tietenkin erittäin tärkeä. Eihän tässä ole kuitenkaan kyse siitä, että kaikki shakkinappulat pyyhkäistäisiin laudalta, koska edeltäjien työ oli erinomaista, ovat saavuttaneet erittäin paljon ja he ovat äh, luoneet äh, itselleen kovan maineen, mutta myös Euroopan unionille ympäri maailmaa, joten arvostan heitä kovasti. Joten tälle pohjalle rakennan, mutta he ovat ensimmäiset kaksi ihmistä, jotka sanovat, että e, tämä asian tuntemus on nyt tuotava yhteen, yhteen ulkosuudet hallintoon ja yhteen henkilöön. Minä haluaisin, että aivan sama kuka puhuu, niin se, hän puhuisi yhdellä äänellä. 27 ulkoministeriä, komission puheenjohtaja, neuvoston puheenjohtaja, tämän parlamentin jäsenet ja minä puhuvat yhdellä äänellä, joka on Euroopan ääne, ja puhuu strategista näkökulmasta, joka on e, järkevä. Se on meidän suurin tavoitteemme. Budjetin kannalta olen realistinen. Olen realistinen sen suhteen, mitä jäsenvaltioilla on. Olen realistinen tulevaisuuden suhteen ja yritän e, tehdä työtä sillä, mitä meillä on tässä ehkä näkemys siitä, mitä ajattelen. Hyvä herra Hauit, ihmisoikeudet ovat universaaleja tietenkin. Sanon ainoastaan, että näiden universaalien tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan usein erilaisia lähestymistapoja, koska on eri kulttuureja, eri kansakuntia, erilaisia toimintatapoja. Tämä onkin minun kokemukseni. Valtuuskunnat ja edustustot paikan päällä, niillä on kriittinen rooli, jotta mutta tämä paikan päällä tehty strateginen työ saataisiin hyödynnettyä ja toivottavasti tästä tulee tärkeä osa ulkosuhdehallintoa. Se erottaa sen jäsenvaltioissa, mutta se pohjaa kuitenkin jäsenvaltioiden työhön. Sitten Välimeren unioni, se on tärkeä eli, mutta sillä on ollut vaikeaa johtuen arabikansakuntien kansakuntien jumittamisesta ja siksi vuonna 2009 ei saatu kovinkaan paljon aikaan. Nyt on tehty ehdotus, että tulisi tehdä tapaaminen, tämä, tämä Venäjä e, e, on ehdottanut, joten tämä siis kvartetin tapaaminen. Mm tämän, näiden suhteiden tulisi olla vahvoja ja meidän roolimme tulisi olla vahva, mutta samanaikaisesti pitäisi tarkastella Välimerellä, jossa meillä on 40 eri valtiota yhdessä, niin siellä meidän on otettava käyttöön kaikki mahdolliset toimet, jotta saamme aikaan lopputuloksen. Ja neuvoston johtopäätökset ovat hyvä lähtökohta tälle työlle. To. Edustaja De Kaiser, yksi minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa Rova Ashton. Te muistutitte siitä, että te haluaisitte tuloskeskeistä politiikkaa. Joulukuussa puhuitte hyvin rohkeasti, kun muistutitte Euroopan neuvoston Itä-Jerusalemia koskevista päätelmistä. Te sanoitte, että nyt todellakin nämä päätelmät täytyisi toteuttaa käytännössä. Ja minä nyt toistan, herra Polisin kysymyksen. Miten te aiotte tehdä? Olipa sitten kyse eh, Itä-Jerusalemia tai Kaasaa koskevista päätelmistä. Miten aiotte saada tuloksia aikaiseksi? Presidentti Bush nimitti Tony Blairin kvartetin erikoisedustajaksi ja me nimitämme teidät. Kyse on aivan eri asiasta. Tony Blair ei saanut aikaiseksi tuloksia, mutta me kuitenkin odotamme tuloksia tällä alalla ja haluaisimmekin tietää, että millä tavalla te tähän pyritte. Mutta. Edustaja Sarju Solski, yksi minuutti. Presidente, uh, commissioner designate. Uh... Kiitoksia oikein paljon, arvoisa komissaari ehdokas. Energia, turvallisuus on ulko politiikkaan liittyvä kysymys. Ja kysyisinkin, että millä tavalla voimme saada Venäjän vakuuttuneeksi siitä, ettei energiaa käytetä ulkosuhdevälineenä ja millä tavalla voimme suojella itäisiä jäsenvaltioita ja kumppaneita sillä, siltä, että energiatoimituksilla väännetään kättä. Kiitoksia. Edustaja Nikola, yksi minuutti. Thank you, uh, President. Kiitos, arvoisa varapuheenjohtaja. Minulla on konkreettinen kysymys ja toivon konkreettista vastausta. Kysymykseni liittyy Afganistaniin ja inspiroidun aiemmasta vastauksesta. Mikä on visionne mukaan seuraava askel toimissa Afganistanissa? Diritto di replica per tre minuti ja korkealla edustajalla on kolme minuuttia aikaa vastata. And, uh, thank you, uh... Kiitoksia näistä kysymyksistä. Kollega De Kaiser, olette aivan oikeassa sanoissanne, että nyt on etsittävää tuloksia. Tiedän, että täällä ja muuallakin ollaan turhautuneita tähän erittäin hankalaan lähi tilanteeseen liittyen päätelmät olivat tärkeitä, koska siinä sanottiin suoraan, mitkä olivat ajatuksemme. Ja mielestäni nyt meidän tulisi toimia siten, että löytäisimme toimivat ratkaisumallit. Eli toimimme siten, että voimme saada lisäarvoa aikaiseksi, mutta samalla meidän pitäisi katsoa minkälaisiin tuloksiin meidän tulisi politiikkasaralla tässä päästä. En halua tässä nyt puuttua Blairin tilanteeseen sen kummemmin. Tulen keskustelemaan huomenna hänen kanssaan, niin kuin senaattori Mitchellin ja Mark Otterin, joka on erityislähettiläs. Hänenkin kanssa tulen vielä keskustelemaan ja myöskin Clintonin kanssa tulen näistä kysymyksistä keskustelemaan, mutta en yritä tässä nyt häthätää esittää mitään ratkaisumalleja – vaan meidän tulisi katsoa, että millä saralla voimme toimia vielä tehokkaammin, mihin meidän tulisi panostaa. Haluan kuitenkin sanoa, että me pyrimme varmistamaan, että me löydämme parhaan tehokkaimman ratkaisumallin ja tulen kertomaan teille siitä niin pian kuin vain mahdollista. Eli neuvottelut ovat jo aloit, alkaneet. Tiedä, mikä on tämänhetkinen tilanne, missä ongelmat piilevät, mutta silti meidän tulee etsiä ratkaisumalleja. Siis sillä tulee olemaan keskeinen merkitys sen suhteen, minkä verran varoja tälle alueelle annetaan käytettäväksi. Ja kollega Sarius Volski sitten Venäjän ulkopolitiikkaan energiakysymykseen. Ensinnäkin meillä pitäisi olla tiivit suhteet Venäjän suuntaan. Toisaalta meillä pitää olla selkeä energiastrategia, joka mahdollistaa selkeämmän kuvan muodostumisen energiatarpeistamme, sillä me emme voi olla niin riippuvaisia energiatuonnista Venäjän puolelta, eli että se voisi nousta jopa 70 prosenttiin, mutta meidän täytyy myöskin varmistaa uudenlaisten energialähteiden käyttö aurinkoenergian, tuulienergian ja muiden energiamuotojen käyttö ja lisäksi myöskin energiatuntireittien Äh, kartoittaminen. Tiedämme toki, että monet kysymykset ovat olleet poliittisia eivätkä taloudellisia. Meidän täytyy nyt vain varmistaa, ettei Venäjä käytä näitä poliittisina välineinä. Ukrainan suhteen tämä on keskeisellä sijalla. Ja mitä tulee Afganistaniin, no aika meinaa loppua, mutta sen suhteen voin sanoa, että jatkossa seuraavat vaiheet ovat erittäin tärkeät, erityisesti tuleva konferenssi. Kuten sanot, sanoin, vuodesta 2002 lähtien on parannettu julkisen terveydenhuollon tilaa, mutta minä haluan varmistaa, että saadaan todellakin aikaiseksi konkreettisia tuloksia, joista ovat hyötymässä juuri alueen kansalaiset. Kiitoksia. Minuto. Edustaja Mauro, yksi minuutti. Presidente, signora Ashton. Kiitos puheenjohtaja. Varapuheenjohtaja Ashton. Kun ajatellaan hypoteesia siitä, että EU, EUlla olisi paikka YK turvallisuusneuvostossa, niin mikä olisi sitten jäsenvaltioiden tasolta te tuo mitä pitäisi jäsenvaltioiden tasolla tehdä? Mikä olisi siis strategia, jonka avulla EU pääsisi tähän tavoitteeseen? Minuutto. Edustaja Peijon, yksi minuutti. Kiitos puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Ashton. Hyvää päivää. Te olette puhunut jo kaksi kertaa Välimeren unionista ja Espanja puheenjohtajakaudellaan aikoo pitää tätä ensisijaisena tavoitteena. Mutta kuten tiedätte, kesäkuussa järjestetään hyvin tärkeä kokous, jossa päätetään Välimeren unionin toimintasuunnitelmasta, vuotuisesta toimintasuunnitelmasta. Miten te aiotte tehdä, jotta kaikista esteistä päästään eroon? Ja mikä sitten on teidän ensisijainen tavoitteemme tämän B-toimintasuunnitelman suhteen? Ja millä tavalla voidaan käyttää määrärahoja, jotka on jo varattu näihin tiet- samoihin tavoitteisiin? Kiitos. Edustaja Schulz, yksi minuutti. Ich wünsche Ihnen viel... Minä Toivotan teille paljon menestystä, Rova Ashton, vaikeassa eh, tehtävässänne ja tärkeässä tehtävässänne. Ja uskon, että vaikka naapuruuspolitiikassa teidän toimivaltuuksenne on leikattu, niin eh, luotan siihen, että olette vielä täysin vastuussa suhteissa ähm, suhdetta Venäjään. Chris Patton eh, sanoi, että tällä saralla suurimmat puutteet ovat Euroopan ulkopolitiikassa. Aiotteko eh, vaihtaa strategisen kumppanuuden modernisointi kumppanuuteen, kuten parlamentti ehdottaa, ja aiotteko panna painopisteeksi uudenlaisen energiapolitiikan, ja kannatatteko sitä, että tähän otetaan uusi luku mukaan, nimittäin ihmisoikeudet, kuten Saharov-palkinnon saajat vaativat vähän aikaa sitten Strasbourgissa? Varapuheenjohtajalla on oikeus vastata kolmen minuutin ajan. question is very simple. The niin alkuun vastaisin sanomalla, että en tiedä. Ja syynä tähän on, että näinä viime viikkoina, joina olen käsitellyt tätä asiaa, niin sitä en ole vielä hetkeäkään käsitellyt, joten minun vaikka vastata asiaa kysymykseen, josta en tiedä tällä hetkellä vielä mitään. mutta voin sanoa, että monia näkemyksiä tähänkin liittyen tullaan varmaan esittämään eri puolilta Euroopan unionia. Tärkeää kuitenkin on, että tämä asia on esillä turvallisuusneuvostossa jäsenvaltioiden esittäminä kommentteina. Minäkin tulee tämä turvallisuusneuvostossa ottamaan esille. Ja mitä tulee sitten Välimeren kysymykseen? On tietenkin selvää, että tämä perustuu Barcelonan prosessiin. Monia asiasta kiinnostuneita tahoja tässä on mukana, ja tämä tarjoaa alueellisella tasolla hyvin ma- paljon mahdollisuuksia toiminnalle esimerkiksi koulutusrintamalla, mutta meidän täytyy katsoa, millä tavalla tämä järjestelmä kehittyy. Ja on tietenkin selvää, että puheenjohtoskauden vaihtuessa täytyy pohtia, että miten jatkossa toimitaan ja täytyy katsoa, että olisiko neuvoston puheenjohtajalle jonkinlainen rooli tällä saralla, en tiedä mutta tätä asiaa ei ole vielä käsitelty, mutta minä haluaisin varmistaa, että tämäkin järjestelmä toimisi mahdollisimman tehokkaasti, koska silloin jos se on luotu, niin sen pitäisi toimia tehokkaasti. Silloin on ollut aika hankala lähtökohta, mutta meidän täytyy kehittää tilannetta. Ja meidän täytyy ujuttaa tämä tähän kokonaiskehykseen, eli naapuruuspolitiikkaan. Nämä ovat tärkeitä toimintamalleja itäinen kumppanuus ja muut kysymykset. Meidän täytyy katsoa tätä laajemminkin ja katsoa, minkälaista hienosaitoa tämä koordinointi kaipaa. Ja kollega Schulz, minun mielestäni kyse ei ole päällekkäisyydestä, vaan pikemminkin siitä, että me teemme yhteistyötä, emmekä päällekkäistä työtä. Olen muutaman otteeseen ollut mukana huippukokouksessa Venäjän kanssa ja silloin on keskusteltu tulevaisuuden kumppanuudesta ja paraikaa ollaan pohtimassa sitä, millä tavalla assosiaatiokumppanuussopimuksia voitaisiin uudistaa. Tietyillä saroilla olemme saaneet hyviäkin tuloksia aikaiseksi, mutta ihmisoikeuskysymyksiin liittyen liittyen olemme aina olleet eturintamassa, mutta kuten jo aikaisemmin sanoin, meidän täytyy katsoa millä tavalla otemme, otamme asiat esille, minkälaisiin ratkaisumalleihin tartumme, jotta saamme tuloksia aikaiseksi. Tärkeää on tietenkin, että miten pääsemme niihin tavoitteisiin, jotka olemme itsellemme asettaneet. Formulare una sola domanda pyytäisin, että kollegat asettaisivat ainoastaan yhden kysymyksen, jotta eh, Rova Ashton, nyt se aikaa vastata. Edustaja Van Orden, yksi minuutti. Parinter Ashton, kuten tiedätte, meidän vastuullamme on sotilaallisten missioiden johtaminen. Oletteko vierailut edessä sotilaallisessa tällaisessa sotilasyksikössä koskaan. Vastauksessa sanoitte, että EU on sitoutunut Afganistaniin sotilavoimiin. Olette sitä mieltä, että EUlla ei ole sotilaisia voimia Afganistassa. Se käyttää hyvin paljon määrärahoja Afganistassa. Tiedätte, kuinka paljon määrärahoja EU käyttää Afganistanissa ja mitä toimenpiteitä tehdään, ettei määrärahoja käytetä väärin ja että tehottomat yksiköt, kuten EUPOL, uudelleen järjestellään. Edustaja Omen Rauten. Ashton. Honorable Anna Rauten, prego. Yes, Mrs niin Rova Ashton, jos erimielisyyksiä komission ja neuvoston välillä on olemassa, niin mikä on teidän näkemyksenne? Kenelle olette lojaali? Kaksi esimerkkiä. Irak yhtenä. Mitä olette mieltä sodasta? Onko se oikeutettu vaiko ei? Neuvostossakaan ei olla asiasta samaa mieltä. Ja sitten toinen kysymys liittyy ihmisoikeuksiin. Kaksi jäsenvaltiota eivät ratifioineet ihmisoikeuspöytäkirjaa. Mitä olette asiasta mieltä? Ihmisoikeuspöytäkirjasta siis puhuin. Teeri per un minuto. Edustaja Pantseri, yksi minuutti. Kiitoksia. Rova Aston ottaa huomioon, että ulko politiikka ja naapuruuspolitiikka ovat integraalinen osa eurooppalaista politiikkaa. Haluaisin ottaa esille, että suhteissa Euroopan unionin ja Maghreb-maiden välillä on saatu aikaan tärkeä askel, kun on määritelty Marokon edistynyt asema kun kehitellään kahdenvälisiä suhteita, se kehittää kahdenvälisiä suhteita ja syventää tämänhetkistä assosiaatiosopimusta, mutta erityisesti luodaan Euroopan unionin Marokko-huippukokous. Nyt kysyn teiltä, mitä uusia kehityssuuntauksia tämä huippukokous voi tuoda eh, edistyneen aseman puitteissa ja voiko tämä edistynyt asema olla eh, mahdollinen eh, tapa toimia myös muiden Marok- Magrebin maiden kanssa, esimerkiksi Tunisian kanssa? Edustaja eh, Ashton, kolme minuuttia. I think what we're trying to do is significant. I think the question... Niin on tärkeää, miten me toimimme Afganistanissa, kollega Van Orden. Meidän täytyy katsoa, miksi ylipäätään toimimme siellä. Se on tärkeä kysymys ja on erittäin tärkeää varmistaa, että Euroopan unioni kantaa kortensa kekoon tässä prosessissa. Me kyllä käytämme paljon rahaa, en tiedä mikä on tämänvuotinen luku, mutta kun katsotaan tämän vuoden lukuja ja tulevia lukuja, niin ne ovat suuria summia ja tulokset, joihin olen jo viitannut, niin ovat hyviä, kuten esimerkiksi terveyspuolella. Mitä tulee sitten EU-poliin, niin me esitimme tavoitteena 400 toimia, mutta näin moneen poliisiin henkilöön emme ole päässeet, mutta meidän täytyy varmistaa, että tavoitteisiin voidaan vastata. Ja on olemassa myitäkin avoinna olevia kysymyksiä, kuten esimerkiksi paikalliset yksiköt, niistä ei löydy Afganistanissa ei edes perusvarustusta, eli esimerkiksi puhelimia. Meidän täytyy löytää siis ratkaisumalleja, jotka tuovat mukana lisäarvoa. Meidän täytyy siis varmistaa että ymmärrämme, millä tavalla sotilaalliset kysymykset ovat poli- yhteyksissä poliittisiin ja taloudellisiin kysymyksiin. Kyse on siis tavoitteen asettelusta siitä, että taistelemme terrorismia vastaan ja teemme todellakin tiivistä yhteistyötä, ja tähän meidän tulisi pyrkiäkin. Niin, kenelle olen lojaali ensisijaisesti? No, hankala kysymys. Toivottavasti en koskaan joudu tähän tilanteeseen keskeisintä on mielestäni se, että neuvosto, komissio, parlamentin avustuksella muotoilevat yhteisen strategisen politiikan. Olen oikeusministerinä toiminut myöskin neuvoston puolella kolmen vuoden ajan ja voin sanoa, että kyllä yhteisymmärrystä pyritään etsimään hyvässä hengessä – ulkoasian neuvostossa ja myöskin komissiossa tähän pyritään. Ja ihmiset yrittävät löytää ratkaisumalleja ja minä yritän luotsata tämän veneen äh, tässä tilanteessa ja niin kuin sanoin aikaisemminkin, me yritämme löytää kaikkea muuta kuin pienemmän yhteisen tekijän. Paljon on vielä tehtävissä. Meidän täytyy todellakin tehdä hartiavoimin töitä, jotta pääsemme tähän tilanteeseen. Ja mitä tulee sitten Irakin sotaan? No, tilanne on mikä on olin aikanaan brittiministeri ja minä olin silloin vakuuttunut siitä, että tämä oli oikea ratkaisu perustuen niihin tietoihin, joita meillä oli silloin käytettävissä se siitä. Mutta kun katsotaan tämänhetkistä tilannetta, meidän täytyy varmistaa, että maasta tulee kukoistava ja meidän täytyy katsoa, millä tavalla tämä voidaan toteuttaa meidän toimin. Meidän tulee siis edesauttaa vakauden vahvistamista, saada ihmisoikeudet ja rauha ja hyvinvointi ensisijaisiksi tavoitteiksemme. Onorevole Galler, per un minuto. Edustaja Gaaler, yksi minuutti. Eh, Paljon kiitoksia Paronita Rashton kymmenen vuoden ajan. Risposta alla mia domanda, perché sennò eh. è inutile Puheenjohtaja, minä halusin vastauksen kysymykseeni. Äh, minä en sanonut vastausta kysymykseeni. Pas. Aika on päättynyt. Äh, varmaan voi vastata jossain toisessa vaiheessa. Me löydämme kyllä tavan, jolla voidaan vastata tähän kysymykseen. Minun täytyy pitää tiukasti kiinni tästä äh, puheajasta. Myös Magrebin maat odottavat vastausta. Tietenkin. Minä en hyväksy tätä. Paronitar Ashton kymmenen vuoden ajan meillä on eurooppalaista turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Vuodesta 2003 meillä on eurooppalainen turvallisuusstrategia. Se päivitettiin vuonna 2008. Myöskin meidän siviili- ja sotilashallintomme fuusioitiin, mutta silti on joskus toimintaa, joka hankaloittaa tätä yhteistä toimintaa. Mitä mieltä olette Euroopan parlamentin ehdotuksesta, valkoisesta kirjasta, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta? Ja kun jo puhuitte äm, sotilashallinnosta, eikö olisi järkevää, että sotilainen ja siviili äh, toimet, että ne saisivat oman keskusyksikkönsä il- eikä ajateltaisiin, että jäsenvaltiot toteuttaisivat tätä yhtä hyvin. Mutta Edustaja Katsin yksi minuutti. Grazie, presidente. 2. decembra sam vas... Kiitos, puheenjohtaja. Toinen joulukuuta saimme teiltä näkemyksen Bosnia ja Herzegovinasta ja Euroopan unionin roolista. Ja tässä haluttiin ennaltaehkäiseviä toimia. Nyt kuitenkin aika on menossa kulumassa loppuun, eikä mitään ole juurikaan saavutettu. Serbian tasavallan kansanäänestys ehkä järjestetään ja ehkä se myöskin tuo ratkaisun Bosnia ja Herzegovina kysymykseen. Ja tämä voi vaikuttaa sitten laajemminkin alueella. Mitä ja miten te aiotte toimia kriisinhallinta-alalla Bosnia ja Herzegovinassa. Haluaisin muistuttaa, että tänä vuonna vietetään Srebrenican kansanmurhan 15-vuotismuistojuhlaa. Teidän täytyy ottaa se huomioon. Per un minuto. Edustaja Angurakis, yksi minuutti. Kirje Proevre, Katarhin θα ήθελα να εκφράσω Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Alkuun haluaisin todeta, että vastustan teidän ehdot, halukkuuttanne, koska te tuette Lissabon strategiaa. Tätä olemme vastustaneet useampaan otteeseen. Ja mitä tulee vastaukseenne parlamentin esittämiin kysymyksiin, erityisesti kysymykseen kolmeen, on selkeä osoitus tästä väitteestä, niin miksi ette ole valmis antamaan parlamentille asiakirjoja samalla tavalla käyttöömme kuin esimerkiksi neuvostolle, että antaneet meille tähän liittyen selkeää vastausta. Joten nyt kysyisin teiltä, mitä aiotte tehdä, jotta muutettaisiin yhteinen kanta, jota emme voi hyväksyä Kuuban liittyen. Ja sitten toinen asia. Onneksi kollega Ashton ei sanonut mitään suhteista latinalaiseen Amerikkaan. Kiitoksia. La vicepresidente ha diritto di replica per tre... Varapuheenjohtajalla on oikeus vastata kolmen minuutin ajan. Uh, Mr. Hyvä puheenjohtaja. Minä aloitan herra Panzerin kysymyksestä, koska minä en laisinkaan vastannut hänen kysymykseen ja pyydän anteeksi. Minulla vaan meni muistipanot sekaisin. Marokko huippukokous, meillä ei ole vielä mitään suunnitelmaa, mutta olette aivan oikeassa siitä että, puhutte sitoumuksesta, joka meillä täytyy olla Magrebin maiden kanssa. Ja meidän täytyy tehdä jotain naapuruuspolitiikan suhteen ja sen lisäksi. Ja se on osa sitä. Olen pahoillani, etten vastannut heti kysymykseen. Niin sitten siviili- ja sotilasesikunnista. En tiedä kovinkaan paljon tästä valkoisesta kirjasta tässä vaiheessa. Varmasti saan lisää tietoa siitä. Meidän täytyy olla selkeitä sen suhteen, että jäsenvaltioilla on vastuu omista puolustuskysymyksistään, joten en tiedä mitä tarkoitatte yksin toiminnalla. Mitä tulee tähän astisiin esikuntiin, jos ajattelet esimerkiksi äh, Northwoodin esikuntaa, se on erittäin tehokas tapa käyttää yksittäisten jäsenvaltioiden resursseja tehokkaasti ilman, että äh, resursseja siirretään omaan esikuntiimme. Tämä on paras tapa käyttää resursseja tällä hetkellä. Se on vastaukseni tähän kysymykseen. Sitten liittyen Bosniaan. Olette aivan oikeassa. Tässä on todellisia kysymyksiä Tinsko ja minä olemme tavanneet useita kertoja. Viime viikolla me puhuneet strategiasta. Tämä on yksi valtio, jossa on eri yhteisöjä, joiden täytyy elää rinnakkain ja olla ylpeitä. He muut, ja voivat järjestää niin paljon kansanäänestyksiä kuin haluavat, mutta kyse on kuitenkin yhdestä valtiosta. Ja meidän on katsottava, miten tuo valtio eh, saadaan toimimaan. Ja on mielenkiintoista, että kun vaalit on lokakuussa, niin meidän on varmistettava, että eh, Lord Ashton ilmeisesti sanoi, että EU-jäsenyys e mahdollisuus on liima, joka pitää tuon valtion yhdessä ja minulle sanottiin, että näin vieläkin on. Ja siellä keskustellaan siitä, eh, että EU voi tarjota tulevaisuudella hyvin eh, paljon. Meidän täytyy eh, ei puhua vain poliittisille johtajille, vaan kansalle ja selittää heille, mistä on kyse, koska kansa haluaa kuitenkin elää rauhanomaisesti yhdessä minä aion mennä alueelle, minulla ei ole vielä äh, päivämäärää milloin sinne menen, mutta äh, puhun Valentitskon kanssa siellä erittäin paljon. Sitten liittyen äh, näihin kysymyksiin. Te ette sitten yhtä kysymystä, vaan neljä kysymystä. Olen iloinen, että ette vastusta minua, mutta jos haluatte vastustaa Lissabonin sopimusta, niin voitte sen tehdä. Mitä tulee tiedonsaantoon ja asiakirjan tietoon. Olen, kannatan vapautta tiedonsaantia, mutta olen tietoinen siitä, mitä asiakirjoja voimme antaa ja mitä emme. Kuuba, olen erittäin huolissani Kuuban ihmisoikeustilanteesta, sen voi selkeäsanaisesti sanoa. Meillä on ollut siellä strategia, mutta meidän täytyy katsoa, toimiiko se tehokkaasti. Mutta siellä on todellisia ongelmia tuon maan sisällä. Eh, Signor Aston, se le vengono... Edustaja Aston, jos teille esitetään enemmän kuin yksi kysymys, teillä on oikeus sääntöjemme mukaan vastata ainoastaan yhteen näistä kysymyksistä, koska kollegoiden pitää pitää kiinni siitä, mistä olemme yhdessä päättäneet koordinaattorien kesken, nimittäin, että muotoillaan ainoastaan yksi kysymys. Edustaja Liise, yksi minuutti. Dziękuję bardzo, e, pani przewodniczący. E, pani przewodnicząca. Arvoisa varapuheenjohtaja, Euroopan unioni on mukana useissa kansainvälisissä konflikteissa hyvin eri puolilla maailmaa, mutta minun mielestäni yksi tärkeä tavoite on se, että meidän pitäisi puuttua konflikteihin Euroopassa. Erityisesti on puhuttu Balkanista, mutta on myös muita konflikteja Esimerkiksi Georgiassa, siellä todellakin sitä sopimusta on rikottu. Lisäksi meillä on Moldavia, ongelmat, siellä itsenäisyyden kannattajat ovat aiheuttaneet ongelmia. Miten Euroopan unioni voi olla mukana kaikissa näissä konflikteissa, joilla on yhteinen nimittäjä? Ja niillähän on yhte, yhdellä, samanlaiset suhteet Venäjään kaikilla näillä alueilla, jotka konflikteissa ovat. Ja miten voidaan tässä toimia? Edustaja yksi minuutti. Monet meistä uskovat, että jos Iranin hallitus ei muuta mielipidettä, erittäin nopeasti, niin YK-kumppaneiden täytyy olla järkeviä ja luoda sanktioita, jotka eivät kohdistu kansaan, vaan hallintoon. Koska tämä liittyy suoraan myös Iranin ihmisoikeustilanteisiin, haluaisin kysyä teiltä, Rova Ashton, mitä pidätte EUn roolista? Pitäisikö EUn tehdä kaikkensa tukeakseen niitä, jotka taistelevat vapauden ja demokratian puolesta Iranissa, e, erityisesti vapauttaakseen tiedon saannin. Aiotteko ottaa käyttöön uuden TV-kanavan farsin kielellä? Sakos per un minuutti. Edustaja Kumutsakos, yksi minuutti. Paljon kiitoksia. Niin, arvoisa varapuheenjohtaja, kaksi uudistusta yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyen. Kaksi uudistustahan tällä saralla on toteutunut Lissabonin sopimuksen voimalaistumisen myötä. Aloittakaa alusta. Niin, arvoisa puheenjohtaja. Kaksi uutta osiota löytyy Lissabonin sopimuksesta, jotka liittyvät yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Viittaan tässä kahteen lausekkeeseen. Yksi, jossa viitataan vastavuoroiseen tukeen sekä tämä solidaarisuuslauseke. Erityisesti tämä vastavuoroinen tukilauseke, artikla 42.7. Siellähän todetaan, että jos joku jäsenvaltiosta joutuu iskun kohteeksi, niin kumppanivaltioiden pitäisi tukea kyseistä maata. Miten te tulkitsette tätä lauseketta? Mitä se tarkoittaa käytännössä? Oletteko sitä mieltä, että tämä vastavuoroinen tuki vaikuttaisi, ja jos kyllä, niin millä tavalla jäsenvaltioiden toimintaan? Ja jos joku jäsenvaltio toimii aivan eri tavalla, Eli että jos sota julistetaan jotain jäsenvaltiota vastaan, niin silloinhan tilanne on toisenlainen. Tämä ei ole mikään ihan teoreettinen kysymys. Seuraavaksi varapuheenjohtaja kolme minuuttia. Uh, thank you. I mean, the, the, Mr. the, the context... Kiitos. Niin, herra Liisek, tämä konteksti, jota kuvailitte, erityiset ongelmat Transnistriassa, Vuoristokarapahin alueella ja Moldovassa. Minä jo todellakin puhuin näistä asioista avauspuheenvuorossani, kun viittasin naapuruspolitiikkaan ja sen tärkeyteen. Ensinnäkin me teemme todella läheistä yhteistyötä Moldovan kanssa. Me pyrimme edistämään luottamuksen rakentamista tärkeimpien kaupunkien välillä. Myöskin se, mitä Turkki tekee Armenia-kysymyksen suhteen, miten näitä suhteita voidaan kehittää jatkossa ja miten myös siellä ollaan huolissaan energiakysymyksistä. Mitkä ovat nämä konfliktikysymykset, millaiset suhteet jatkossa ovat ja niin edelleen. On maita, jotka ovat aikoinaan eronneet tai päässeet pois Neuvostoliiton vaikutusvallasta. Ja nyt meidän täytyy myöskin noiden suhteita Venäjään kehittää, kun Moskovassakin käymme. Meillä täytyy olla myönteisiä suhteita, jotta ongelmat voidaan ratkaista. Sitten Rova Komesille Irania koskevista pakotteista. Kuten jo aiemmin totesin, minä todella haluan, että tuemme ihmisoikeuksien toteuttamista Iranissa. Pakotteet, niistä keskustellaan E E3 plus 3 e taholla, mutta myöskin Euroopan unionissa. Meidän täytyy totta kai käydä vuoropuhelua, joka perustuu toteamiini per- periaatteisiin, mutta myös sieltä puolelta täytyy tehdä jotakin. Jos sääntöjä ei noudateta, meidän täytyy ryhtyä toimiin. Sitten tästä solidaarisuuslausekkeesta 42,7 artiklasta, minulla on se edessäni, ja kyse on siitä, että voidaan, täytyy auttaa toisia jäsenvaltioita, ja tämä liittyy myöskin YK peruskirjan 51 artiklaan. En oikein tiedä, miten tämä voitaisiin tulkita mitä neuvoston täytyy tehdä, mitä ulkoasianneuvoston juuri täytyy tehdä. Meidän täytyy ensinnäkin tarkastella sitä, millaisia käytännön seuraamuksia näistä eri elementeistä voi olla. Esimerkiksi yleisellä tasolla, miten pyydetään tukea, miten se sitten toteutetaan käytännössä ja millä tavalla, minkä verran energiaa tähän kaikkeen osoitetaan commissioni partecipanti. Hyvä, menemme nyt osallistuviin valiokuntiin, niiden puheenjohtajiin tai edustajiin. Seuraavaksi puheenjohtaja Jolie kehitysasian valiokunnasta yksi minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa varapuheenjohtaja, kehitysyhteistyövaliokunnan puolesta haluaisin kysyä, kuka komission jäsenistä vastaa jatkossa kehitysyhteistyövälineiden ohjelmoinnista sekä kehitysyhteistyörahastoista ja mikä on ulkosuhdehallinnon rooli näissä asioissa. Haluaisin myös joitakin esimerkkejä konkreettisista toimenpiteistä, joilla haluatte taata Lissabonin sopimuksen 208 artiklan täytäntöönpanon jossa vaaditaan tiettyjä toimia Euroopan unionilta kehitysyhteistyöalalla, kun ajatellaan juuri kehitysmaita koskevaa politiikkaa. Millä tavalla ulkosuhdehallinnossa te voitte nämä asiat taata? Vastustatteko muun muassa vapaakauppasopimusta Kolumbian kanssa? Kiitos. onorevole Casini. Edustaja. Minuutti Pyydän anteeksi. varapuheenjohtajan kahden, kahden minuutin aika vastata tähän yhteen kysymykseen. Thank you. The rules keep changing. The... Kiitoksia. Säännöt tässä muuttuvat. Ja tulee kehitykseen. Haluaisin aluksi sanoa, että kehityskysymykset ovat työmme ytimessä, kun luomme suhteita Euroopan unionin ulkopuolella. Ja on erittäin jännittävä nähdä, kuten kolmansista maista on tullut innostuneita kannanottoja siitä, että me voimme tuoda nämä asiat yhteen. Minä kunnioitan ja tunnustan sen, että tämä on erittäin tärkeä osa eurooppalaista politiikkaa, johon on sekä neuvoston että komission on kiinnittävä huomiota. Ja olen iloinen, että komission jäsenehdokas on Andres Piebalgs, joka on jo minun kanssani keskustellut siitä, miten tämä saadaan hoidettua tehokkaasti. Ymmärtääkseni kehitys yhteistyöpisteet ovat mukana ulkosuhdehallinnossa paikan päällä. Ja niissä strategisissa puitteissa, joita me luomme yhteisen ulkopolitiikan suhteen. Ko- kehityskomissaari ja kehitysasian valiokunta työskentelevät kanssamme. En usko, että tämä tulee olemaan vaikeaa. Luulen, että tämä on hyvin käytännönläheinen tapa käsitellä tätä asiaa. Ja toivottavasti voimme toteuttaa tämän parlamenttia varten mahdollisimman pian ja olen erittäin iloinen siitä, että teemme yhteistyötä tässä asiassa tulevaisuudessa. Tämä tulee Kolumbian vapaakauppasopimukseen. Se, missä olemme tällä hetkellä, on se, että tilan, ne on se, että olemme nyt tulleet keskusteluissa tiettyyn vaiheeseen, jossa olemme päättäneet, että meidän täytyy pitää tauko, koska uusi komissio on astumassa virkaan. Parlamentti haluaa ottaa kantaa tähän Lissabonin sopimuksen mukaisesti ja uuden komission jäsenen on ensin raportoivatava parlamentille, joten mielestämme ei ollut hyvä tässä välivaiheessa tehdä mitään päätöksiä, kun tiedämme, kuinka tärkeä tämä kysymys on parlamentille. Edustaja Kasini, peruskysymys, perussopimusvaliokunnan puheenjohtaja, yksi minuutti. Kiitoksia, hyvä Rova Aston. Ihan yksinkertainen kysymys. Minun valiokuntani käsittelee kysymyksiä sitä kysymystä, että te olette samanaikaisesti sekä neuvoston että komission edustaja. Se voi olla ongelmallista. Yhdessä kirjallisessa vastauksessa ne sanoitte, että teidän tehtävänne on luoda ulkosuhdehallinto, joka on tehokas, johdonmukainen ja joka on äh, muulle maailmalle esimerkkinä hienoa, mutta voisitteko ehkä ehdottaa, että luotaisiin jonkinlainen eurooppalainen diplomaattikoulu, hyödyntäen ehkä jo olemassa olevia rakenteita niin, että tästä koulusta valmistuu ihmisiä, jotka tietävät eivät ainoastaan Euroopan unionin historiasta, vaan myös tietävät Euroopan unionin edustustojen toiminnasta. Korkeudustaja Ashton, teillä on kaksi minuuttia aikaa. Thank you, many ways. Yksinkertaiset kysymykset ovat usein kaikkein mielenkiintoisempia. On mahdollista, että toimikauteni lopussa olemme sellaisessa tilanteessa, että meillä on jonkinlainen koulutusyksikkö ulkosuhdehallintoa varten. Tällä hetkellä minä pyrin toteuttamaan kaksi asiaa. Ensinnäkin se, mitä on jo olemassa eh, esimerkiksi komissiossa, jota se jo lähetystöilleen tarjoaa ja sitten se, mitä nämä jäsenvaltiot nykyään tekevät, minkälainen koulutusjärjestelmä voisi olla niin, että ihmiset jotka nykyään työskentelevät komission lähetystöissä ja sitten tulevassa ulkosuhdehallinnossa ja jäsenvaltioiden lähetystöissä, niin miten näiden kaikkien toiminta voidaan yhdistää. Minä olen lukenut näistä asioista. Tiedän, että komissiossa on paljon virkamiehiä ja meidän täytyy pyrkiä todella tekemään yhteistyötä ja katsomaan, millä tavalla kaikkia näitä olemassa olevia voidaan hyödyntää. Meillä, meidän täytyy jonkinlaista diplomaattien koulutusta järjestää, jotta he tunnistavat nämä erilaiset yksiköt joihin ovat mahdollisesti menossa, mutta en tiedä miten ja missä vaiheessa tämä voidaan toteuttaa, en ole varma. La parola per un minuto al vicepresidente della... Seuraavaksi talousarvojen valvontavaliokunnan puheenjohtajalla on yksi minuutti aikaa edustaja Stais. Dank u eh, voorzitter. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kollegat Brock ja Neitz esittivät teille suoria kysymyksiä ulkosuhdehallintoyksikön liittyen ja operationaalisesta toiminnasta, eli miten tämä voitaisiin mahdollisimman nopeasti tässä kevään kynnyksellä saada toteutettua. Sanoitte itse, että te tulette olemaan täysin tilivelvollinen Euroopan parlamentille. Tarkoittaako tämä nyt sitä käytännössä, että te hyväksytte sen, että Euroopan parlamentilla on budjetti, että budjetin valvonta oikeus sataprosenttisesti. Oletteko myöskin sitä mieltä, että ulkosuhdehallinnosta tulee budjetin ulkopuolelle kuuluva yksikkö, eli oma yksikkönsä, johon liittyen voidaan käyttää esimerkiksi tilintarkastustuomioistuimen toimivaltuuksia, Olafin toimivaltuuksia – ja että parlamentilla olisi oikeus poliittiseen että myöskin rahoitukselliseen valvontaan. Oletteko tätä mieltä? Signor Aston, due minuti di replica. Rova Aston, kaksi minuuttia vastausaikaan. I hope I can be quite brief, because I think what I said to Mr. Brock. Puhun aika lyhyesti, koska luulen, että se, mikä sanoin herra Brockille, kattaa myös se, mitä te kysyitte tässä on kaksi eri lähestymistapaa. On ne, jotka sanovat, että tämä pitäisi kuulla komission, ja toiset ovat sitä mieltä, että tämä on sui generis oma elimensä minä itse pidän tätä omana elimenä, koska minun mielestäni tätä sopimus vaatii. Parlamentti on paikalla ja ulkosuhdehallinto on täyden valvonnan alaisena ihan sama, mikä sen rakenne on budjetin sisällä. Budjetti on luotava, budjetti on osa kokonaisbudjettia, josta te olette vastuussa ja minun täytyy olla vastuussa vastuuvapaudesta ja meidän täytyy keskustella siitä, mikä minun roolini on vastuuvapausmenettelyssä, koska meidän täytyy varmistaa, että virkamiehet ottavat vastuun sillä tavoin, kun budjettivaliokunta haluaa, mutta meidän täytyy katsoa, mikä minun roolini on. olen hyvin avoin tämän asian suhteen. Minun täytyy kuitenkin luoda ne rakenteet, joilla varmistetaan, että määrärahat käytetään oikein. Ymmärrän kyllä sen merkityksen on erittäin tärkeää, että meillä on riittävästi joustavuutta budjetista. Meidän ei pitäisi välttää valvontaa, vaan meidän pitää tunnistaa se, minkä olemme jo nähneet, nimittäin, että tilanne muuttuu sen suhteen, missä painopistealueemme ovat. Jos nyt ajattelette se, miten Jemen on noussut esiin viime viikkoina, niin minä tulen kyllä tarkastelemaan sitä vähän tarkemmin Tämä ehkä vaikuttaa tähän rakenteeseen, mutta olen aivan varma siitä, että parlamentilla on tärkeä rooli tässä. Ja toivottavasti vastasin selvästi ja toivottavasti olette tyytyväinen vastaukseen. Jone. Edustaja Moreira, kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtaja, yksi minuutti. I'm replacing Mrs. Muscardini. Kiitos puheenjohtaja. Olen täällä Mus- Muscardinin puolesta ja minut on valittu nyt edustamaan valiokuntaa täällä. Ja hän Muskarin ei päässyt paikalle lentokoneongelmien vuoksi. Minä esitänkin Rova Muskardinin valmisteleman kysymyksen. Rova Ashton, te olette toiminut aikaisemmin kauppakomissaarina – ja nyt sitten siirrytte EUn ulkopolitiikkaan. Millä tavalla te näette uuden roolinne liittyen tulevaan kauppakomission jäsenen tehtäviin? Ja toiseksi Euroopan ulkosuhdehallinnasta. Millä tavalla nämä komission lähetystöt muutetaan EUn edustustoiksi tai lähetys, lähestystöiksi. Noudatetaanko tässä EUn kauppapolitiikassa myöskin tällaista ylikansallista periaatetta? Millä tavalla ulkosuhdehallinnossa ja EUn lähestystöissä tämä otetaan jatkossa huomioon. Aiotteko jollain tavalla ehdottaa hallitusten välisiä toimia tälle alalle niin, että noudatetaan tietynlaisia ylikansallisia päätöksentekomenettelyjä? Pyydän anteeksi, mutta minun on valitettavasti keskeytettävä teidät. Minun on kunnioitettava puheaikoja. Ei tätä puheaikaa saa venyttää turhaan. Nyt kaksi minuuttia varapuheenjohtaja ehdokas. See Paljon kiitoksia. Mukava nähdä teitä täällä. Tulen tekemään tiivistä yhteistyötä Karl de Ryhtin kanssa. Me olemme jo keskustelleet siitä, millä tavalla tätä yhteistyötä aiomme tehdä. Komission toimivaltuuksiin kuuluu juuri kauppa ja on erittäin tärkeää, että se, sitä käsitellään niin kuin tähänkin asti työ ruohonjuuritasolla näyttää toimivan erittäin hyvin ja aikana komissaarin omaisuudessa, kun kävin paikan päällä, niin no, panin merkille, että tämä järjestelmä on toiminut erittäin hyvin, eli että olemme tehneet hyvää yhteistyötä ja toivottavasti tässä yhteistyön hengissä voidaan myöskin jatkossa työskennellä. En halua puuttua tähän toimintaan, mikäli se ei johda lisäarvon aikaansaamiseen. En halua vähätellä kaupan asemaan tässä laajemmassa globaalissa toiminnassamme kaupaan useimmiten nämä suhteet perustuvat. Näin voimme tehdä parempaa yhteistyötä, antaa taloudellista tukea niille valtioille, jotka haluavat tehdä tiivistä yhteistyötä Euroopan unionin kanssa. Moldova muun muassa yhtenä haluaa keskustella meidän kanssamme vapakauppasopimuksesta. Ukraina on keskeinen tekijä. Eli maat kääntyvät meidän puoleen ja pyytyvät, pyytävät tämän tyyppistä toimintaa. Tämä pitää huomioida, eli kauppa on yksi keskeinen osa-alue näissä suhteissa, mutta sanot, sanottakoon, että tämä kuuluu tähän kokonaispakettiin ja kauppakomissaari vastaa osittain tästä toiminnasta, mutta kokonaisuudessaan tämä sitten kuuluu komission toimivaltuuksiin. interventi dei singoli deputati sitten jatkamme yksittäisten parlamentin jäsenten puheenvuoroilla kolme kerrallaan. Ensinnäkin Koiser. Yksi minuutti. Lady Ashton, Sie haben eben bei der Beantwortung Rova Ashton, kun vastasitte erääseen Afganistaniin liittyvään kysymykseen, sanoitte, että haluatte konkreettisia tuloksia Afganistanin väestölle. Tähän vaatimuksella varmasti saatte Euroopan parlamentin laajan tuen. Tämän täytyy kuitenkin olla myös tavoitteena tammikuun lopussa alkavalle Afganistan-konferenssille Lontoossa. Ja tätä taustaa vasten kysyn teiltä, mitä konkreettisia toimenpiteitä EU tulee tekemään, jotta jotta eh, siviilitoimet ja kansalaisjärjestöjen toimet Afganistanissa saadaan koordinoitua paremmin eh, Naton ja YK toimien kanssa ja miten arvioitte useiden kansalaisjärjestöjen vaatimuksen, että erikseen sotilastoimista ne voisivat tehdä työtä Afganistanissa? Kiitoksia. Ja Kelam, yksi minuutti. Thank you very much. Madam Ashton, Paljon kiitoksia. Joulukuisessa keskustelussa minulle syntyi sellainen vaikutelma, että yhteiset politiikat voisivat perustua nykyisiin kahdenkeskisiin sopimuksiin kolmansien maiden kanssa. Olette vakuuttuneita siitä, että meidän yhteinen ulko- ja voisi perustua tämän tyyppisiin sopimuksiin, eli että tässä ikään kuin eristetään eräät jäsenvaltiot ja miten tulette toimimaan, ettei tällaista eristäytyneisyyttä pääse syntymään jatkossa? Ja miten tätä energiasolidaarisuuslauseketta aiotaan soveltaa näissä tulevissa sopimuksissa? Tätähän olemme Sarjus Volskin johdolla vaatineet jo hyvinkin pitkän aikaa. Kiitoksia. Onorevole Arlacchi per un Arlakki, yksi minuutti. <clears throat> I, I disagree with the... Rova Ashton, olen eri mieltä brittikonservatiivikollegoni kanssa, jotka äh, äh, puhuvat teidän menneisyydestänne. Ähm, ydinaseriisunnan alalla. Ensinnäkin, koska en halua teitä samaan kuvaan Daleman kanssa. Toisekseen, koska tämä on mielestäni paras osa teidän CV-tänne. Joten minun kysymykseni on ihan yksinkertainen. Meillä on historiallinen mahdollisuus muutaman kuukauden kuluttua. Meillä on ydinsulkusopimuksen uudelleen tarkastelu YKssa. Mitä jos EU ottaisi johtoaseman ydinasekiellossa? presidentti Obaman vaatimuksen mukaisesti. Hänhän juuri vaati tätä ydinasekieltoa. Ah, Arvoisa varapuheenjohtaja, kolme minuuttia vastausaikaa. Olkaa hyvä. Um, thank you for the, the questions. Mr. Noiser... Kiitos kysymyksistä Noiserille Afganistan kokouksesta. 17 järjestöä tai maata on kutsuttu tähän mukaan ja siellä on erilaisia teemoja, joita aiotaan käsitellä. On amerikkalaisia sotilaita, joiden kanssa tavataan, kerrotaan tavoitteista, mitä halutaan saavuttaa. Yksi kysymyksistä aivan varmasti riittyy parempi koordinoinnin parantamiseen. Ensinnäkin meidän on voitava yhdistää lähetystöt, edustustot yhdeksi tahoksi, jolla on yksi selkeä ääni. Meidän täytyy toiseksi myöskin katsoa, mitä vielä enemmän me voimme tehdä sitten, kun tämä on tehty. Mitä jatkossa tapahtuu. Mutta joka tapauksessa meidän on paremmin koordinoida, koordinoitava toimia muiden kanssa jatkossa. Sitten Kel- Kelamille Kuten jo aikaisemminkin sanoin, energiaturvallisuuspolitiikan on oltava voimakkaampaa. Tämä riippuu esimerkiksi siihen, minkälaista energiaa käytämme, mistä se tulee ja niin edelleen. Mutta siihen liittyy myöskin se, mitä, miten me toimimme Eurooppaan tuotavan energian suhteen. Energia äh, voidaan tuoda hyvin eri tavoin on joitakin, voisi olla tilanteita, joissa ikään kuin putkissa kulkisi tavara kahteen suuntaan. Me tarvitsemme joka tapauksessa yhteistä energiapolitiikkaa ja me pyrimme komissiossa tätä edistämään. Sitten ydinsulkusopimuksesta. Se, mitä sanoitte taustastanne, niin se ei ole yksipuolista. Minä palaan siihen, mitä aiemminkin jo totesin. Ydinaseisiin voidaan suhtautua hyvin eri tavalla ja meidän täytyy tarkastella sitä, mitä Obamakin sanoi. Se on todella merkittävää. EUlla on myöskin vahvoja näkemyksiä ja meidän täytyy niitä edistää. Kuten kaikki tässä parlamentissa, minäkin olen sitoutunut siihen, että me pyrimme ratkaisemaan näitä ongelmia. Mehän tiedämme, millaisia ongelmia tai vaaroja niihin liittyy tulevaisuuden suhteen siitä, että ydinvoima eh, jollain tavalla muutetaankin ydinaseiksi tietyissä maissa. Ja tähän liittyy myöskin terrorismi. Me olemme jo nyt maailmanlaajuisesti alkaneet käsitellä ja tarkastella näitä asioita. Näitä asioita on paljon. Minä pyrin kaikkeni tekemään ja pyrin saamaan myös kaikki minun kanssani tekemään tämän puolesta työtä. Tom. Sitten Butikofer, yksi minuutti. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Arvoisa ehdokas, silloin kun teidät nimettiin näihin tehtäviin, niin olette esittäneet monia kommentteja transatlanttisiin suhteisiin, niin kuin tänäänkin, mutta se on sinänsä hyvä asia. Mutta onko näiden sanojen takana myöskin tekoja, projekteja, prioriteetteja tai jotain toimintavälineitä. Syyskuussa esitettiin yhdysvaltalainen tutkimus ja siinä sanotaan, että transalaltinen toimintamalli on häviämässä, joten nyt on ryhdyttävä toimien tehostamiseen, jotta tästä tulee todellakin tehokas strateginen kumppanuus. Kun näkemyserot ovat suuria yhdysvaltalaisten kanssa, viittaan tässä ihmisoikeuskysymyksiin, globaali hallinto tai energiahuolto ja ilmastopolitiikka, mitkä projektit, prioriteetit ja toimintamallit ovat teidän mielestänne keskeisellä sijalla, kun lähdetään transatlanttisia suhteita hoitamaan? Kiitoksia. Ivanski, yksi minuutti. I'm here. Kiitoksia. Hyvä varapuheenjohtaja, minä istun täällä, niin mainitsitte eh, Euroopan unionin eh, erityismerkityksen ihmisoikeuskysymyksissä eh, maailmassa. Eräs perusihmisoikeus, jota vastaan hyökätään useasti maailmalla, on uskonnonvapaus. On hyvin väkivaltaisia tapahtumia ollut Egyptissä, Vietnamissa ja Pakistanissa, jossa kristittyjä vastaan hyökätään yhä useammin. Tämän tyyppisiä tapahtumia on myös demokraattisessa Intiassa. Ongelmia on länsikirkoilla Kiinassa, valko ja Venäjällä. Tämä on äh, suuri ongelma äh, maailmassa. Aion kysyä teitä, aiotteko muuttaa tilannetta, koska Euroopan unioni on täysin hiljaa uskonnollisista vainoista ympäri maailmaa. Kovacev. Edustaja Kovacev, yksi minuutti. Very much. Mrs. Ashton, here. Indeed you disappointed us. Kiitos oikein paljon, niin olen täällä. Oli vähän pettymys, että ette ollut vakuuttunut siitä, että pitäisi kuulla ulkosuudenhallinnon korkeisiin virkoihin edustet nimettäjä henkilöitä, koska menettely on jo muutenkin niin pitkä. Voisitteko hieman tarkentaa tähän liittyvää menettelyä? Ja sitten vastuuvelvollisuus kansalaisille, joita tässä edustetaan. Oletteko valmis kun ajatellaan kuulemisia parlamentin vastaavissa valiokunnissa ja asioita, jotka liittyvät vaikkapa Japaniin. Te teette tänä vuonna myöhemmin ehdotuksen ulkosuudenhallinnosta ja toivottavasti otatte nämä asiat huomioon siinä. Varapuheenjohtaja saa nyt kolme minuuttia vastausaikaa. Olkaa hyvä. When you said... Paljon kiitoksia. Niin sanoitte, että Yhdysvaltain politiikka on tähän toiminut hyvin. Mennäisin silloin keskeyttää teidät, mutta olette kyllä aivan oikeassa, kun sanoitte, että nyt meille on tarjoutumassa mahdollisuus tarkastella Yhdysvaltain kanssa harjoittamamme strategista kumppanuutta. Tiettyjä välineitä on olemassa, taloudellinen ja energianeuvosto ja muut. Komissio tietenkin kokoustaa säännöllisesti seuraavan kerran muistaakseni toukokuussa Yhdysvaltain kollegoiden kanssa, mutta kyllä enemmänkin voidaan vielä tehdä, mutta en tiedä mitä välineitä minulla on tarjolla tähän toimintaan, mutta haluan kuitenkin suoraan sanoa, että suhteita tulisi vahvistaa siis omaan toimivaltaani kuuluvilla aloilla, eli että komissio ja neuvosto voisivat sitten vahvistaa suhteitaan omalla sarallaan ja katsoa sitten, että miten tätä voitaisiin yhdistää. Ja kauppapoliittiselta saralta olen havainnut, kun Afrikan asioita käsiteltiin ja kehitysyhteistyötä ruodittiin, niin silloin pohdittiin juuri tämän tämmöisiä kysymyksiä, niin paljon työmaata on edessä ja paljon asioita täytyy vielä käsitellä. Mitä tulee sitten uskonnon vapauksen, niin kuin ihmisoikeus, pöytäkirjassa sanotaan, niin suoraan sanotaan, että on olemassa ilmaisun vapaus ja uskonnon oikeus, ja se on minun mielestäni ihmisoikeuksiin liittyvä peri, perusoikeus. Tämä on asia, joka täytyy pitää mielessä silloin, kun keskustelemme muiden maiden kumppaneiden kanssa. Ja sitten erityisedustajakysymykseen. Valitettavasti joudun tuottamaan teille pettymyksen. En aio nimetä monia erityisedustajia, mutta uskoakseni olen valinnut oikeat ihmiset ja, tai olisin valitsemassa oikeita henkilöitä näihin tehtäviin. Mutta voin sanoa, että en ole vakuuttunut siitä, että olisi järkevää kutsua heidät tänne kuule, kuulemistilaisuuksiin. Tässä täytyy tietenkin vielä keskustella. Usein on niin, että paras väline löytyy keskustelemalla. Mutta ehkä meidän tulisi pohtia, millä tavalla saamme nämä meidän eriävät näkemyksemme saman katon alle. To. Sivic, yksi minuutti. E, takie przesłuchania, I'm here. Kiitos oikein paljon. No, tällaisista kuulemisista. No, nehän järjestetään sen mukaan, että me haluamme kaiken tietää kaikesta ja te sitten vastaatte aika yleisesti näihin kysymyksiin. Johdonmukainen politiikka täytyy korvata vahvemmalla poliittisella kielellä. Haluaisin kysyä hieman Ukrainan vaaleista. Siellä järjestetään pian uusi presidentti. Miten EU puuttuu siihen, millä tavalla Ukrainan presidentti maataan kohtaan toimii ja millä tavalla Eurooppa suhtautuu tähän kaikkeen. Teemmekö me asioille jotain? Miten me voimme luoda sellaiset viisumihelpotukset esimerkiksi, että kaikki tällainen huono puukieli voidaan estää? La, el Parlamento Europeo expresó en una resolución Kollega Milamon, niin päätöslauselmassa on sanottu ihan hiljattain, että suhteet Yhdysvaltoihin on strategisesti Euroopan unionin tärkein kumppanuus. Siellä viitattiin mekanismeihin ja välineisiin, joilla voitaisiin kehittää uusiakin suhteita edistäviä järjestelmiä. Kaksi kokousta yhden sija per vuosi, transatlanttisen neuvoston perustaminen ja niin poispäin tehän voisitte olla siellä meidän edustajamme ja keskustella säännöllisesti Rova Clintonin kanssa. Tehän viittasitte jo olemassa oleviin välineisiin, transatlanttinen neuvosto yhtenä. Transatlanttiset markkinatkin tulivat mainittua, energianeuvosto, mitä olette mieltä näistä parlamentin esittämistä ehdotuksista? Kaksi huippukokousta, transatlanttiset neuvostot, tiivistetty yhteistyö ja niin poispäin. Ja. Pak yksi minuutti. On kollegen Niin, Rova Ashton, myöskin kollega Posseltin nimissä haluaisin esittää kysymyksen. Teidän virkaanne liittyy niin paljon toiveita. Me haluamme yhteistä ulkopolitiikkaa, haluamme puhua yhdellä äänellä. Voisitteko Euroopan unionissa pakottaa ne maat, jotka eivät ole vielä Kosovoa tunnustaneet liittymään niihin, jotka sen ovat jo tehneet. Tällä tavoin voitte osoittaa, että toimimme yhtenä rintamana. Ja varapuheenjohtajalla on kolme minuuttia aikaa vastata. Thank you, Mr. Kiitoksia. Minä en millään tavoin yrittänyt olla poliittisesti korrekti enkä myöskään liian yleinen, mutta kun kehitän strategioita ja suunnitelmia, minä tietenkin puhun parlamentille, mutta minun tehtävä se tavalla, joka osoittaa teille, että minä olen työstänyt ja käyttänyt energiaa näihin asioihin. Ukraina on esimerkki tästä 17. tammikuuta ja 17. helmikuuta on, ovat vaalit ja on mielenkiintoista, että emme tiedä kuka voittaa vaalit. Se on itse asiassa erittäin merkityksellistä. Se on ehkä hyvä merkki demokratian toiminnasta. Ja on useita huolenaiheita, joita meidän on käsiteltävä heti vaalien jälkeen. Ensinnäkin, mitkä ovat suhteet Venäjään riippuen siitä, kuka voittaa. Kuinka tuemme heitä yksittäisissä kysymyksissä, joiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä, esimerkiksi oikeuskysymykset, miten viemme eteenpäin kauppasopimusta, joka työstäminen on aloitettu, mutta valtavasti työtä on vielä ja odotetaan vielä erittäin paljon Ukrainalta. Ja sitten kaikki energiakysymykset ja kaasuputkiin liittyvät kysymykset. Voimmeko selvittää nekin? Ei ole niin, etteikö minulla olisi selkeitä ajatuksia, mutta meidän täytyy odottaa, kunnes vaalit ovat päättyneet ennen kuin ryhdymme toimiin, emmekä saa ennakoida niitä keskusteluja, joita aiomme heidän kanssaan käydä. Sitten liittyen siihen, mitä Yhdysvalloista on sanottu, minulla oli etuoikeus jo kerran keskustella Clintonin kanssa, kun hän tuli NATOon. Me keskustelimme kahden kesken. Minä olen myöskin tavannut Richard Holbergin, olen keskustellut hänen kanssaan puhelimeitse ja me tapaamme, kun olemme Lontoossa konferenssissa. Minun te, äh, minä haluaisin vahvistaa vuoropuhelua ja transatlanttisessa neuvostossa on tärkeää varmistaa, että myös parlamentaarikoilla on tähän mahdollisuus. Minä kauppakomissaarina vietin hyvin paljon aikaa kongressissa vietin hyvin paljon aikaa keskustelemassa valiokuntien puheenjohtajien ja valiokuntien kanssa, koska minun mielestäni on tärkeää tunnustaa kongressin merkitys amerikkalaisessa järjestelmässä. Toivottavasti Yhdysvallat tunnustaa Euroopan parlamentin roolin Euroopassa ja toivottavasti saamme aikaan parempaa vuoropuhelua näiden lainsäätävien elimien välillä. Suuria odotuksia mm, minua kohtaan, edustaja Pak. Mitä tulee Kosovoon, näillä jäsenvaltioilla on omat syynsä jättää se tunnustamatta, enkä nyt käsittele sitä. Minulle tärkeintä on se, että EULEX-missio siellä toimii hyvin ja että sillä on neuvoston tuki olen realistinen sen suhteen, mitä voimme lyhyellä aikavälillä saavuttaa, ja meillä on mahdollisuus eh, saada aikaan jotain erittäin vaikealla alueella. Munich, yksi minuutti. Se Kiitos. Arvoisa varapuheenjohtaja, te viittasitte jo Kuubaan ja Kolumbiaan, mutta EUn ja latinilaisen Amerikan strategiset suhteet menevät pidemmälle kuin vain näihin kahteen maahan suhteiden täytyy olla syvällisiä. Chilen kanssa, Argentiinan kanssa on järjestetty useita huippukokouksia. Ja lisäksi on tar- tarkoitus laatia toimintasuunnitelma kahden mantereen välisiä suhteita varten. Minkälaista lisäarvoa teidän mielestänne tämä voi tuoda yhteistyöhön latinalaisen Amerikan kanssa ja kauppasuhteissa nimenomaan? Uh, rather over an hour ago, lady Kiitoksia. Noin tunti sitten, kun vastasitte kollega Hautalalle sanomalla, että haluan saada aikaiseksi ne tulokset, jotka olemme esittäneet itsellemme tavoitteeksi. Kyllä, mutta ulkopolitiikkaan liittyy jatkuvasti dilemmoja. Me tiedämme esimerkiksi, että mahdolliset strategiset kumppanit teloittavat ihmisiä ja sitten journalistia murhataan. Mitä nyt korostetaan? Kumppanuuden taloudellista vaiko ihmisoikeusaspektia? Onorevole Jättenmäkin per un minuto. Jättenmäki, yksi minuutti. Arvoisa Lady Baroness, Lissabonin sopimuksen mukaan Euroopan unionin päämääränä on edistää rauhaa ja ihmisten hyvinvointia – Euroopan integraatio onkin lisännyt vakautta ja rauhaa Euroopassa. Valitettavasti väkivallan ehkäisy, sovittelutoiminta ja rauhan toiminta konfliktien ehkäisy eivät ole vieläkään EUn politiikan ydintä. Näkisittekö te, että EUlla olisi mahdollisuus hakea uutta roolia sovittelijana, vakauden edistäjänä omaa profiiliaan korostaa tässä suhteessa. Kiitoksia. Tre minuti di replica alla signora Aston. Ja Ashtonilla on kolme minuuttia aikaa vastata. Thank you. Uh, Madam Latin America... Kiitoksia. Latinalaisesta Amerikasta olen samaa mieltä. Eh, voidaan tehdä enemmän. Meidän täytyy pohtia sitä, mitkä suhteet me haluamme. Espanjan puheenjohtajuuskauden aikana tästä ollaan kiinnostuneempia. Se on erittäin myönteistä. Eräs syy sille, että komissio tekee läheistä yhteistyötä kanssa niin, eh, ja nostaa alueelliset kysymykset eh, salkkuni osaksi. Se oli ihan tarkoituksellista. Ei voida aina ajatella yksittäisiä valtioita. Usein nämä valtioita valtiot yhdistyvät tietynlaisessa alueessa yhteistyössä ja meidän täytyy yrittää saada aikaan strateginen visio ja kehittää sitä ja kaikki ehdotukset parlamentin jäseniltä ovat tervetulleita. Mitä tulee mm, talouskysymyksiin ja ihmisoikeuksiin. Meidän täytyy kehittää tällaista strategista lähestymistapaa. Ihmisoikeuskysymykset ovat Euroopan unionin peruspalikoita ja taloussuhteet ovat tärkeä osa kumppanuuksiamme muiden valtioiden kanssa. Meillä on omat arvomme ja näkökulmamme ja haluamme viedä niitä eteenpäin. Haluamme myös auttaa muita valtioita tekemään yhteistyötä kanssamme. Ei tässä ole kyse joko tai asetelmasta, vaan kummatkin asiat on otettava huomioon. Sitten edustaja Jätemäelle. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi ajatella ei vain rauhan rakentamista, vaan rauhan ylläpitämistä. Tämä on myös YKssa erittäin tärkeä. Meidän täytyy keskittyä siihen, miten voimme edistää ja tunnistaa oman roolimme konfliktin ehkäisyssä. Otan esimerkiksi erään kysymyksen, josta olen erittäin tietoinen Kööpenhaminan huippukokouksen jälkeen. Kun katsoin joitakin raportteja, jotka liittyvät ähm, maailman vakauteen. Olen tietoinen siitä, että on valtioita, joilla on erityisiä ongelmia liittyen ilmastonmuutokseen, koska se joko suoraan tai epäsuorasti vaikuttaa näihin maihin ja aiheuttaa ongelmia ja kaaosta. Ja tämä saattaa johtaa konflikteihin, joten meidän täytyy, kun pohdimme rooliamme maailmanlaajuisesti, miettiä äh, miten, mikä on meidän roolimme tässä äh, kun käsittelemme ilmastonmuutoksesta johtuvia ongelmia. Tämä on yksi kysymys, ei tietenkään ainoa kysymys, mutta meidän pitää rauhan rakentamisessa antaa näille maille mahdollista tukea, joka perustuu meidän arvoihimme ja mielipiteisiimme. Sanoa, että näin voimme auttaa teitä taloudellisesti, poliittisesti, mahdollisesti myös sotilaallisesti, jos tarpeen, jotta voitte ratkaista nämä kysymykset. Jos pystymme siihen, niin sitten olemme menestyneet työssämme. Honorevole Onorevole Zala per un minuutti. Zal yksi minuutti. Moja Paljon kiitoksia. Haluaisin myöskin esittää kysymyksen ihmisoikeuksiin liittyen. Euroopan parlamentti on myöntänyt Imerial-järjestölle Saharov-palkinnon ja me tiedämme, että ihmisoikeuksia on rikottu, pidätyksiä on toteutettu ja nyt kysyisinkin, että miten aiotte puuttua tähän pitkään hankalaan tilanteeseen, kun Euroopan unionin arvoja on loukattu. Miten aiot ottaa tämän asian esille puolustuspoliittisissa kysymyksissä ja suhteessa Iraniin? Eli kun katsotaan yhtäältä ihmisoikeuksia ja Euroopan unionin arvoja, millä tavalla nämä yritetään ottaa huomioon näissä suhteissa? Kiitoksia. Dziękuję bardzo. Pytanie o... Kiitos puheenjohtaja. Esitän kysymyksen suhteista muun muassa Venäjään ja Valko-Venäjään. Hiljattain, arvoisa varapuheenjohtaja, kysyin tästä asiasta teiltä ja te sanoitte vastaavanne myöhemmin. Mikä on siis politiikkamme valko suhteen? Siellähän on mielipidevankeja, oikeuksia ei kunnioiteta ja niin edelleen. Miten saisimme myöskin valko mukaan muutosprosessiin? Kysehän on ihan filosofinen mm, valitaanko taloussuhteet vaiko ihmisoikeudet suhteissa itäisiin naapurimaihin. Sitten Kuubasta. Haluaisitteko seurata Espanjan ehdottamaa tietä vai haluaisitteko jotain muuta Kuuban ja EUn välisiin suhteisiin? Kiitos. Tack så mycket. Eritrea har utvecklats till en regelrätt polisstat. Kiitoksia. Eritreasta on tullut todellinen poliisivaltio. Eritrea on verrattavissa Pohjois-Koreaan. Tilanne on huolestuttava. On totta, että Euroopan unionilla on kehitysyhteistyötä Eritrean kanssa, kuten monien muidenkin maiden kanssa. Useita miljoonia euroja menee kehitysapona Eritreaan. Rova Ashton, aiotteko hyödyntää tätä avustuskanavaa Eritrean päin, jotta saisitte aikaan siellä eh, ihmisoikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Eh, useat journalistit ovat pidätettyinä Eritreassa, eh, enemmän itse asiassa kuin Kiinassa. Ja tämä todella osoittaa, kuinka vakava kysymys on. Rova Ashton, voitteko kertoa meille, miten tätä avustus kanavaa voidaan hyödyntää Euroopan unionissa, jotta voitaisiin torjua näitä sortotoimia, joita Eritrean hallitus harjoittaa kansalaisiaan kohtaan. Replika di tre minuutti. Varapuheenjohtajalle kolme minuuttia. Um, Mr. Sala, in terms of the, I didn't know that uh, somebody had been uh, arrested. Um, niin kollega Sala, en tiennyt, että joku oli pidätetty, mutta kyse on siitä, mitä me teemme, ei se, että mitä minä teen. Haluan tietenkin tukea järjestöä ja Euroopan parlamentillakin on tässä keskeinen merkitys, niin kuin ulkoasiain ministerineuvostolla. Meidän täytyy siis yhdessä pohtia, miten meidän tulisi toimia, mitä strategiaa jatkossa tulisi käyttää, ottaen huomioon kokemuksemme ja katsoen, mitä parantamisen varaa toiminnassamme on. Tähän ongelmaan minulla tällä hetkellä ei ole vielä ratkaisumallia, mutta meidän täytyy kuitenkin löytää ne toimintalinjat, miten voisimme päästä tähän tehokkaampaan ratkaisumalliin. Niin edellisessä vastauksessani jätin tämän Belarus-asian valko kysymyksen kokonaan pois, mutta vuonna 2010-2011 tulemme jatkamaan tätä työtä ja silloin kun viimeksi keskustelimme tästä asiasta, niin en ollut tietoinen muusta kuin tästä strategisesta yhteydestä, joka Venäjää kiinnostaa ja tuli yhteistyö. Tiedän toki, että ihmisoikeusdialogi alkoi Prahassa kesäkuussa ja mielestäni tämä oli erittäin hyödyllinen ja mielenkiintoinen tapahtumaan, mutta en vielä voi sanoa, mitä meidän tulisi tehdä jatkossa, mutta mielestäni on erittäin hyvä, että tämä prosessi on alkanut ja tätä meidän tulisi tukea jatkossakin. Ja meidän täytyy myöskin muistaa, että viisumi kielen uudistaminen se on asia, joka täytyy ottaa uudestaan esille ja meidän täytyy myöskin katsoa neuvostotasolla, että missä määrin jäsenvaltiot ovat No, valmiita tekemään myönnytyksiä tällä saralla. Ja sitten meidän täytyy katsoa myöskin tulli yhteistyötä Venäjän saralta. Tämän verran siis tiedän tällä hetkellä tästä tilanteesta, mutta esititte myöskin kysymyksiä Kuuban liittyen. Ja niin kuin totesin, niin meillä on selkeä politiikka. Politiikkaa voidaan muuttaa neuvostossa vain yksimielisellä päätöksellä, ja tätä politiikkaa on käytetty 13 vuoden ajan. Ja Tiedän, että tietyillä jäsenvaltioilla on ongelmia ihmisoikeuskysymyksiin liittyen, mutta ainoa asia, joka minun mielestäni aina pitää ottaa huomioon, on se, että voimmeko tehdä vielä jotain muuta tai muuttaa toimintamalliamme totutusta, jotta se olisi mahdollisimman tehokas. Niin kuin sanottu, 13 vuoden ajan meillä on ollut tällainen politiikka käytössä. Onko se tehokas, riittävän tehokas vai pitäisikö neuvoston pohtia, miten sitä tulisi muuttaa? Mutta tämän, tällä hetkellä meillä on tämä politiikka olemassa ja siitä pidetään kiinni. Kiitoksia. Honorevole Kukan, No, I'm sorry, I forgot, I forgot the question. Forgive me, I didn't answer, Mr. Sven. Ai niin, anteeksi, unohdin kokonaan kollega Svenssonin kysymyksen eritereään liittyen. Mitä tulee poliisikysymyksiin, en tiedä näistä yksityiskohdista mitään, mutta te sanoitte näistä resurssien käytöstä, jotta voisimme varmistaa, että ihmisoikeuskysymykset ja lehdistön vapaudet huomioiden, ne ovat keskeisiä kysymyksiä. Meillä on selkeä poliittinen viesti ja myöskin taloudellinen viesti, mutta myöskin tietyssä määrin sotilaallinen viesti, mutta meidän täytyy katsoa, miten saamme sovitettua nämä yhteen, ja tämä on erittäin tärkeä Iatrian näkökulmasta katsottuna. Minuutto. Kukan yksi minuutti. Chairman, good. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää päivää, Lady Ashton. Kysymykseni koskee Länsi-Balkanin aluetta. Se on hyvin tärkeä alue EUn tulevan laajentumisen kannalta. Mainitsitte sen lyhyesti ja avauspuheenvuorossanne sekä erässä vastauksessanne. Haluaisin kuitenkin vielä pyytää, että kerrotte hieman ajatuksistanne sen suhteen, mikä olisi EUn kannalta tärkein toimenpide, jotta euro, nämä, tämä alue saataisiin integroitua Eurooppaan niin, että voidaan vahvistaa Euroopankin yhtenäisyyttä. Minkälainen aikataulu prosessissa voitaisiin omaksua mielestänne ja miten aiotte saada ulkosuhdehallinnon toimimaan tämän asian edestä? Kiitos. Gualtieri per un Sitten Gualtieri, yksi minuutti. Eh, eh, Kiitoksia, edustaja Aston. Te aivan oikein siteerasitte tai sanoitte, että yksi prioriteetteina on someli ja siellä on väkivaltaisia äh, välikohtauksia Etiopian rajalla ja siellä on Euroopan unionin sotilasmissio. Euroopan unioni suunnittelee, että että äh, siellä olisi, koulutettaisiin Somalian äh, turvallisuus yksiköitä ja myöskin rannikkovartiostoa. Voisitteko selittää meille, onko tämä muutos, jonka neuvosto päätti liittyen Atalanta-missioon, tarkoittaako se sitä, että Atalanta-missiolla avulla myöskin valvotaan eurooppalaisia kalastusalueita tai tuetaan niitä ja valvotaan laitonta kalastusta? Varapuheenjohtajalle kolme minuuttia aikaa vastata. Um, in terms of, uh, I've got two questions, is that right? The Wesley, was fine. Olenko oikeassa? Tässä on kaksi kysymystä. Haluaisin vain varmistaa, että tässäkin taas erehdy. Ensinnäkin Länsi-Balkanista. Me kaikki olemme tehneet sellaisen arvioinnin, että tuon alueen tulevaisuus on EU-suhteissa – ja se liittyy myös Euroopan tulevaisuuteen. Joissakin tuon alueen maissa prosessi on jo alkanut, siellä on jo aloitettu vuoropuhelu ja muiden kanssa haluamme aloittaa sen myöhemmin. Tärkeitä asioita on, on muun muassa se, mitä Bosniassa tapahtuu ja miten me siihen reagoimme. Nyt on 14 vuotta kulunut Daytonin sopimuksesta ja avaintoimijat, kuten Yhdysvallat, ovat mukana ja tehän tiedätte, että Ruotsin puheenjohtajakaudella Carl Bildt hyvin aktiivisesti puhui siitä Yhdysvaltojen kanssa, mitä tuolla alueella voitaisiin tehdä. Me olemme nyt sellaisessa vaiheessa, jossa tarkastelemme sitä, miten 5 plus 2 prosessissa on edetty edetty, miten pitkälle on päästy. Ja minun, minä olen siinä, siitä vakuuttunut, että vielä pidemmälle on päästävä. Tarvitaan vahvoja suhteita Eurooppaan tuolla alueella ja se auttaa koko alueen kansalaisia. Tämä on voitava toteuttaa. On tärkeää katsoa, missä me olemme menossa ja poliittinen tilanne myös vaatii, että me jatkossa toimimme. Näistä asioista täytyy olla todella selkeä, kun puhutaan tuon alueen johtajien ja edustajien kanssa. Ja sitten ulkosuhdehallinnollahan on merkittävä rooli, kun pyritään kehittämään tätä dynaamista yhtenäistä ääntä tuollakin alueella ja pyritään tekemään yhteistyötä, edistämään yhteistyötä eri tahojen välillä, kun se Bosnia, Turkki, Yhdysvallat. Sitten Somaliasta. Atalanta on hyvin tärkeä operaatio, se on osoittanut jo merkityksensä. Ja kyse on siitä, miten me hahmottelemme koko operaation. Meidän täytyy varmistaa operaation menestys ja saada kiinniotetut myöskin tuomituiksi tuolla alueella, joissa tiettyjä mahdollisuuksia on. Ja ongelmiahan riippuu siitä, voidaanko toimia myös maalla. Ja yksi asia on tämä koulutusohjelma. Siitähän keskustellaan myös valiokunnissa. Kiitos. La parola all'onorevole eh, Dartmouth per... Sitten Dartmouth, yksi minuutti. Ashton, you... Niin, Barnotar Ashton, te olette CND täysipalkkainen eh, jäsen ja myöskin varanhoitaja. Mutta kun katson sitten tätä taustaa vasten tilannetta ja se mitä olette sanoneet, niin Itä-Eurooppa ei olisi nyt vapaa. Kun puhumme ulkokysymyksistä ja ulkosuhteista, niin voin sanoa, että teidän näkemyksenne ovat olleet kyllä aika lailla vielä. Oletteko komissiossa kuin Edith Piaf, eli että ette ole saaneet aikaiseksi mitään, vai oletteko sellainen henkilö, joka on kykenevä pyytämään anteeksi niiltä, jotka on johdettu harhaan? Lato representante. Kaksi minuuttia aikaa vastata. Varapuheenjohtaja, alkaa hyvä. Replika per due minuutin. Äh, Galler kaksi minuuttia. On at all. I just thought there might be another... Ei minua laisinkaan pelota äh, vastata tähän kysymykseen. Ajattelin, että sieltä saattaisi vielä tulla toinenkin kysymys. Ja parlamentaarisen demokratian äh, iloja on se, että näistä asioista voidaan keskustella niin kuin haluaa. Eikö se ole fantastista? Eikö ole fantastista, että kun katsomme 20, äh, Euroopan unionin ja sen 27 jäsenvaltiota, niin ne voivat äh, osallistua tähän toimintaan parlamentissa tällä tavalla. Se on minun suuri ilo minun äh, työhistoriani on aivan julkinen. Olen julkaissut sen aina koko elämäni ajan. Se, mitä laitan yksittäisen CVC, liittyy yleensä siihen työhön, johon haen. Mutta jos katsotte e, työhistoriaa, niin voitte kyllä löytää sen. Minä en ole piilotellut mitään, en, ole, en häpeä sitä, mitä olen tehnyt. Kun olin nuori, minä marssin sen puolesta, että ydin aseista luovuttaisiin. Sitä voidaan vastustaa, voidaan vastustaa sitä, millä tavoin toimin. Minä halusin yhdistää kaikki rauhan liikkeet. Minä en koskaan vierailut Itä-Euroopassa, mutta halusin vapaata Eurooppaa ja olin sen suhteen hyvin intohimoinen. Ja e, tässä työssä haluan hyödyntää kaikkia niitä arvoja, joista olen pitänyt kiinni koko elämäni ja käyttää niitä ja tukea sillä tavoin niitä periaatteita, joille tämä parlamenttikin perustuu. Scholz, yksi minuutti. Frau Kandidatin, Herr äh, Vorsitzender. Herra puheenjohtaja, arvoisa komissaari ehdokas, toisin kuin kollega Tenok, haluan suoraan sanoa, että olen iloinen, olisin iloinen siitä, että toimitte yhtä ponnekkaasti kuin nuoruudessanne ydinaseriisunnan alalla. Te viittasitte tähän painopistealueena ja minä uskon, että jo useampaan otteeseen täällä on kysytty, että mitä voidaan käytännön tasolla tehdä, että New Yorkin toukokuisessa kokouksessa ei ajauduta samanlaisen umpikujaan kuin Kööpenhaminassa, koska se johtaa siihen, ettei politiikkaan enää luoteta ja sitä kautta ihmiset kääntävät politiikalle selkänsä. Joten tästäpä syystä meidän täytyy tarkastelukokouksessa huomioida tämä asia. Meidän pitäisi saada tämä start-sopimus vauhtiin ja samalla tähän liittyy kysymys siitä, että minkälaisen konkreettisen projektin voitte esittää, joka olisi osoituksena siitä, että tästä projektista tulee Euroopan unionille menestys ja miten tämä luottamuspula ei johtaisi siihen, ettei näistä ydinsul- ettei näihin ydinsulkusopimuksiin päästäisi? Varapuheenjohtajalla kaksi minuuttia aikaa vastata. Uh, well, thank you. I, I like every member of this house. Kiitos. Minä pidän kaikista parlamentin jäsenistä, jotka haluavat... No mitä luulitte, että tässä nyt sanoisin? <laughs> jotka haluavat, että ydinaseita vähennetään – varmaankin olemme samaa mieltä siitä, mihin pyrimme. Kuten jo aikaisemmin sanoin, myös Yhdysvalloilla on tässä ratkaiseva määrä. Miten me suhtaudumme tuohon asiaan? Meidän täytyy keskustella jäsenvaltioiden kanssa ja meidän täytyy varmistaa, että puhumme yhdellä äänellä konferenssissa. Kahdella tavalla pyrimme edistämään asioita. Ensinnäkin on voitava olla varmas, varmoja siitä, että voimme toimia paremmin monenvälisellä tasolla. En nyt sanoisi, että Kööpenhamina olisi täysi floppi, mutta kun me katsomme näitä asioita taaksepäin, niin voisimme nähdä tulevan suurena askeleena, suurena etappina. On hyvin vaikea toteuttaa nämä tavoitteet, kun on hyvin paljon eturyhmiä mukana toiminnassa meidän täytyy koko ajan parantaa ja parantaa tätä menettelyä. Kun nyt puhutaan näistä konferensseista ylipäätään, niin työt on aloitettava aina hyvissä ajoin. Olipa sitten kyse ydinaseiden vähentämisestä tai siitä, miten näihin suhtaudutaan strategisesti. Joissakin valtioissa eri puolilla maailmaa on jo saatu hyvin paljon aikaiseksi ja ongelmat eivät liity pelkästään eh, ydinaseiden, ydinaseisiin, vaan yleensäkin ydinvoiman turvallisuuteen. Ja tästä voimme konferenssissa keskustella. Kiitos. Kowal peru minuto. Sitten Kowal yksi minuutti. Pani przewodnicząca, e, miesiąc temu obiecała pani odpowiedź, e, przygotowanie odpowiedzi. Hyvä varapuheenjohtaja. Kuukausi sitten te vastasitte esittämiini kysymyksiin ja herra Landsbergisin kysymyksiin liittyen North Streamiin. Onko tämä teidän mielestänne vastaus Euroopan energiahuoltovarmuusongelmiin? Ja sitten kysymys liittyen energian ja Georgian Voitteko sanoa jotain Venäjän suhteista näihin maihin? Onko jotain, joka teidän mielestänne ei ole normaalia. Ja muutaman kuukausi sitten kysyin myös suhteestanne neuvostoon. Voimmeko olla varmoja, että tulevaisuudessa meidät edustajat kutsutaan EU-Venäjän huippukokouksia ja niin poispäin? Replika per due minuutti. Varapuheenjohtajalle kaksi minuuttia. Did indeed ask me lots of questions. Niin, kieltämättä. Muutama viikko sitten esititte minulle lukuisia kysymyksiä. Muistaakseni oli toista päivää töissä silloin. Mutta nyt on jo viides viikko, työviikko menossa. Mitä tulee Nord Stream-asiaan, niin tiedän, että näkemykset ovat hyvinkin erilaiset. Mutta kun katson näitä eri linkkejä ja energiaturvallisuutta, niin voin vaan toistaa sanomaani, eli että me tarvitsemme monimuotoisuutta, myöskin energia- ja energiatoimituspuolella, jotta voimme toimia turvallisesti jatkossakin. Kyllä se on yksi turvallisuusaspekti ja energia-asioista vastaava komissaari tulee aikanaan olemaan keskeisimmällä sijalla. Mutta sanoisin, että Euroopan unionillakin on unionina keskeinen rooli, niin yksinkertaisesti sanoin, että tämän putken pitäisi olla molempiin suuntiin auki, joten meidän täytyisi varmistaa, että todellakin yhdessä varmistamme energiaturvallisuutemme ja että ihmiset eivät joudu elämän kylmissä oloissa. Joten tämä on se lähestymistapani, mutta energia vastaava komissaari sitten vastaa yksityiskohdista mutta strategisesti katsottuna tämä on tärkeä asia. Erityisesti viitan tässä nyt Venäjään. Ja mitä jo Ukrainaankin sanoin, katsotaan miten vaaleissa käy ja Ukraina on ollut valmis maksamaan tämän laskun. Me olemme seuranneet tilannetta viime päivinä hyvin tarkkaan ja sillänsä tilanne on hyvä, mutta me tiedämme, että kansainvälinen valuuttarahasto on tässä mukana. Mutta meidän tulisi jäädä odottamaan vaalien tulokseen ennen kuin lähdemme tekemään mitään sen kummempaa. Mitä tulee Georgiaan, niin seuraava kokous järjestetään Genevässä, muistaakseni myöskin 28. päivä, ja kollega Morali, joka on erityisedustajamme, tulee olemaan siellä paikalla. Ja Euroopan unionilla on keskeisin, keskeinen rooli erityisesti sen suhteen, että tarkastelemme, mitä me teemme, mutta keskeinen tehtävä liittyy myöskin siihen, että me katsomme, miten prosessi etenee Eli kaikkien asianosaisten pitäisi tehdä toisessa kanssa tiivistä yhteistyötä, joten tästä syystä Geneven kokous on tärkeä Georgian asiaa käsiteltäessä. Mutta tämä liittyy tietenkin myös Venäjään. Eli tämä asia täytyy pitää mielessä. Onorevole Lunacek per un minuto. Lunacek yksi minuutti. President. Paljon kiitoksia puheenjohtaja Rova Ashton. Joissakin puheenvuoroissanne edustitte kysymyksiä, jotka ovat minulle vihreänä ja erittäin tärkeää. E, esimerkiksi, että pidätte ihmisoikeuksia tärkeänä osana kauppapolitiikkaa ja ulkopolitiikkaa, että haluatte Euroopan parlamentin budjettikysymyksen nostaa keskiöön. Mutta minun ryhmässäni ollaan kuitenkin hiukan pettyneitä siihen, että me saa teiltä konkreettisia konkreettisempia tietoja visioistanne siitä, mitkä ovat teidän henkilökohtaiset kriteerinne ja tavoitteenne seuraavaksi viideksi vuodeksi, jotta mutta eh, teistä todellakin tulee se Euroopan ulkoministeri, jota me haluamme. Tämä johtajuus, jota haluamme. Me haluatte, että olette ainoastaan 27 eh, ulkoministerin suurlähettiläs. Me haluamme, että te olette sitoutuneet eh, toimia eurooppalaisen rauhaa politiikkaa ajavan ulkopolitiikan saralla. Kuinka aiotte tässä toimia seuraavan vielä vuosien aikana? Mitkä ovat teidän kriteerinne ja tavoitteenne? Tätä minä teiltä vielä odotan. Per due minuti, eh, signora. Varapuheenjohtajalle kaksi minuuttia. I, I hope... Niin, minä yritin jo alustuksen yhteydessä vastata näihin tuleviin kysymyksiin. Mitä tulee ulkosuhdehallintoon, ehkäpä se antaa vastauksen. Turvallisuus on mielestäni kaiken A ja O. Sillä kun katsotaan, mitä meidän on Eurooppana tehtävä globaalilla rintavalla, niin meidän täytyy tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa näissä maissa, jotta tämä turvallisuusaspekti korostuu. Tämän, tuli tämän otin jo esille. Kyse on myöskin taloudellisesta turvallisuudesta. Tähän liittyy kauppapolitiikka. Tarkoituksena on kaupan vahvistaminen. Kyse on kehityksestä maiden turvallisuustilanteen parantamisesta ja siitä, että taloudellinen kasvu hyödyttää myöskin näissä ongelmallisissa maissa kaikkia kansalaisia. Kyse on siitä, että tartumme mahdollisuuteen ja siihen, mitä me teemme. Eli silloin kun käännytte Euroopan unionin edustustojen puoleen missä tahansa, niin teidän pitäisi nähdä, että Euroopan unioni tukee kyseistä maata yksissä tuumin kunnioittaen kyseisen maan toimintamalleja, mutta Euroopan unioni pyrkii toimimaan siten, että maailmasta tulee mahdollisimman vakaa. Eli kyse on konfliktien ehkäisemisestä ja siitä, että tunnustamme tiettyjä turvallisuusaspekteja riippumatta siitä, millä saralla toimimme, huumausaineen salakuljetusta vastaan tai ilmastonmuutosta vastaan. Me toimimme näin myöskin strategisten kumppaneidemme kanssa. Toiset voivat joskus tehdä poliittisella saralla enemmän kuin toiset, eivät välttämättä taloudellisesti eikä sotilaallisestikaan niin paljon, mutta meidän täytyy varmistaa, että tämä järjestelmä toimii. Eli me tuemme kaikkia kansakuntia ja kansalaisia, jotta he voivat toimia vapaasti sillä tavalla, niin kuin me olemme tottuneet vapaasti toimimaan. Ja toivottavasti tämä nyt sopivilla aikataulun. Per un minuto. Lansdorf, yksi minuutti. Kiitoksia. Äh, nyt kyselykierrokset lähestyvät loppuaan. Äh, te tiedätte paremmin aihealueestanne kuin joulukuussa. Se kyllä äh, on hyvä asia. Eräs asia huolestuttaa minua ja useita kollegoita. Me haluamme, että te eurooppalaisen ulkoministerin saatte enemmän kuin mitä te itse haluatte. Me haluamme vahvaa ulkosuhdehallintoa, joka mukaan lukien naapuruuspolitiikka. Me haluamme, että Euroopan edustajat maailmassa saavat poliittisesti enemmän eh, vahvuutta eh, kuulemistilaisuuksien käyttää täällä valiokunnassa. Siitä kieltäydytte. Eh, teidän johto kunnassanne ei ole yhtään parlamentin edustajaa, joka tätä ulkosuhdehallintoa luomassa. Miksi oikeastaan? Tuleeko teidän näkemyksenne tästä virasta olemaan, sillä olemaan suuri vaikutus tähän virkaan tulevaisuudessa? Ja kirjallisissa kysymyksissä sivulla neljä puhutte Euroopan unionin sotavoimista Afganistanissa. Minä en tiennyt, että meillä on sotilaisia voimia siellä, mutta olen erittäin iloinen siitä. Kannatan kovasti sitä, että jonain päivänä meillä on yhteiset sotilaalliset joukot. Leijastonille kaksi minuuttia aikaa vastata. Answer the questions about the... Niin, mitä tulee ulkosuhdeyksikön ja naapuruuspolitiikan väliseen suhteeseen, sanoisin, että ei tämä nyt ole etääntynyt minusta, vaan tässä on olemassa useampia, jotka vastaavat tästä toiminnasta ja naapuruuspolitiikka kuuluu tietenkin ulkosuhdehallintoon. Ja vastuukomissaari tietenkin pyrkii tekemään enemmän kuin mitin minä suoran puheen kykenen kaikissa naapurusmaissa. Ja minä toivoisin, että Euroopan parlamentti esittäisi oman prioriteettilistansa. Joten en yritä tässä tehdä mitään muuta kuin olla mahdollisimman kunnianhimoinen, ollen kuitenkin samalla realisti, eli mihin kykenen – Tiedän, mitkä ovat teidän näkemyksenne komission ja neuvoston haasteet. Ne ovat pitkälti samanlaisia, mutta kyllä eriäväisiä näkemyksiäkin on esitetty, joten minä yritän tässä ottaa käyttöön suht uutta hallintoyksikköä, jossa saadaan koordinoitua meidän politiikkamallimme ja yritämme ottaa huomioon päivittäiset tapahtumat. jotta voimme vastata hyvinkin lyhyellä varoitusajalla päivän polttaviin kysymyksiin. Tähän minä pyrin. Ja mikäli komissio voi tehdä kanssani tiivissä yhteistyössä, samoin kuin neuvoston jäsenvaltiot ja parlamentaarikot täällä, niin silloin voimme päästä lähemmäs tästä tavoitetta, että meidän yhteistä ääntämme kuunnellaan maailmanlaajuisesti. Mitä tulee tähän johtoryhmään, niin kysehän ei ole mistään korkean tason ryhmästä, vaan kyse on siitä ryhmästä, joka vastaa näistä käytännön toimista, myöskin henkilöstökysymyksistä. He eivät tee suuria päätöksiä, strategisia päätöksiä, vaan käytännön päätöksiä. Ja ennen kuin mitä ehdotuksia esitetään neuvostolle, niin minä tulen keskustelemaan asiasta vielä teidän kanssanne. Ja olen kertonut jo näistä yksikö, yksiköiden päälliköiden rooleista ja voin vain sanoa, niin kuin aikaisemmin, valitettavasti en voi aina olla kansanne samaa mieltä, mutta meidän täytyy todellakin panostaa siihen, mikä on mielestäni tärkeintä, eli todellakin vahva yhteistyö. Kiitoksia. Severin yksi minuutti. Uh, Arvoisa korkea edustaja, niin olen täällä ja seuraan tätä kuulemista. Ei nyt vain niin, että tarkistaisin, mitä tiedätte näistä eri aiheista, vaan ennen kaikkea, jotta voisimme katsoa, miss, mihin, missä asioissa voimme tehdä yhteistyötä. Ulkoisissa suhteissa täytyy olla reaktiivinen ja aktiivinen. toimet tarvitsevat visiota ja visio taas edellyttää selkeitä tavoitteita ja se taas edellyttää sitä, että meillä on tietyt arvot ja geopoliittinen identiteetti. Olisitteko valmis tekemään yhteistyötä kanssamme, jotta voimme luoda todella tämän vision ja näitä politiikkoja vahvistetaan niin, että voimme toimia ennakoivasti emmekä aina takautuvasti. Kiitos. Kaksi minuuttia aikaa vastata, varapuheenjohtaja. Um, yes. Finally, a, a very straightforward question. Kyllä. I don't try Vihdoinkin selkeä vastaus. Can I just say sometime? Minä vältähden suoria vastauksia. Joskus kysymysten luonne on sellainen, että on melkein mahdotonta vastata kyllä tai ei. Ja tämä on ihan selvää, koska te olette kaikki poliitikkoja. Ja minä äh, kyllä tiedän, milloin, milloin yritetään äh, johdattaa tällaiseen kyllä tai ei kysymykseen, joka on hyvin arkaluontoinen, joten pyydän anteeksi, jos minä yritän sieltä päästä ulos. Tämä parlamentti kuuluu meille kaikille. Se on minulle erittäin tärkeää. Toivottavasti kaupan valiokunta on samaa mieltä kanssani, että minä työssäni yritin olla hyvin yhteistyökykyinen. Minä yritin yritän tehdä parhaani. Olen aiheuttanut pettymyksen joillekin teistä tänään, ehkä suurenkin pettymyksen. Näin tulee käymään, koska kun me luomme tätä, niin meidän täytyy tehdä tästä mahdollisimman tehokas kaikille toimielimille. Mutta olen todellakin sitoutunut eh, ja olen tietoinen siitä, että tässä salissa on hyvin paljon asiantuntemusta ja poliittista tahtoa, ja teidät on valittu demokraattisesti ja minua ei, joten minulla on vastuu eh, vastuu, joka liittyy teidän rooliinne yhteiskunnassamme ja Euroopassa, ja minä kunnioitan sitä täysin. Per un minuto. Preda, yksi minuutti. Kiitos paljon puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. EPPn puolesta voimme sanoa, että me arvostamme paljon enemmän läsnäolanne tänään kuin silloin joulukuussa – Ensinnäkin me arvostamme avoimuuttamme eh, talousarvion ja vastuuvapausmenettelyn suhteen. Ja me haluaisimme kuulla teitä uudestaan tässä asiassa niin, että täsmennätte eh, noita kysymyksiä eh, kokouksen lopuksi. Olemme kuitenkin hieman pettyneitä siitä, mitä ehdotettiin eri lähetystöjen edustajien nimittämisestä. On kuitenkin aivan selvää, että me saamme nähdä, ketkä ovat alaisianne tällaisessa toimielinjärjestelmässä. Lopuksi esittäisin vielä yhden kysymyksen. Kyse on meidän ja välisestä yhteistyöstämme. Tulevien viikkojen aikana haluaisimme tietää, miten konkreettisesti aiotte ottaa Euroopan parlamentin mukaan, kun valmistelette sitten ulkosuhdehallintoa. Ennen kuin julkaisette neuvostolle virallisen päätösehdotuksen? Ja mikä olisi aikataulu? Kiitos oikein paljon. Ci abbiamo alla conclusione e la signora Aston da... Nyt tässä olemme päässeet loppuun ja varapuheenjohtaja Ashtonilla on kello 16 asti aikaa eh, vastata vielä Predan kysymyksiin ja sitten pitää loppupuheenvuoronsa. Olkaa hyvä. Thank you, uh, Mr. Preda. Uh, thank you. Paljon kiitoksia, herra Preda. Kiitoksia näistä mukavista sanoista, mutta olen täysin sopimuksen mukaisesti vastuullinen toimielimille ja niin kuin sanoin, minun pitäisi tietää, mitä te haluatte minulta, jotta voin varmistaa sen, että voin vastata näihin haasteisiin. Ja sanoin jo, että parlamentin rooli on tärkeä meidän tulisi maaliskuussa keskustella asioista. Nyt etsitään sopiva ajankohta ja pohdimme sitä, että voitaisiinko saada myöskin kansallisia parlamentaarikkoja tähän kokoukseen mukaan. Te voitte päättää asiasta. Huhtikuussa neuvoston pitää tehdä päätös, joten aikaa ei ole hirveästi käytettävissä, joten te voitte katsoa, mikä teidän mielestänne sopii parhaiten ja sitten yritetään mahdollisimman nopeasti esittää tämä ratkaisumalli. Mahdollisuuksia on, mutta katsotaan, mikä ajankohta sopisi kaikille Eh, se vuole mm, fare un commento finale. Ja jos haluatte vielä jollain tavalla vetää yhteen tämän koko kuulemisen, niin voitte aivan vapaasti sen tehdä. Olkaa hyvä. Well, I'm still here. <coughs> no, täällähän minä vielä olen. No, Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat esittäneet kysymyksiä. Tarkoitan todellakin kaikkia, koska minulle on erittäin tärkeää, että minun kuulemistilaisuuteni oli sellainen, jossa teille tuli se tunne, että saitte esittää kaikki kysymykset, mutta ette ehkä saaneet kaikkia vastauksia, mutta ainakin niin hyvät vastaukset kuin minulta voi odottaa tässä vaiheessa. Lisäksi haluan vielä kerran vahvistaa, kuinka sitoutunut olen tähän parlamenttiin. Se on toivottavasti selvää ja toivottavasti eh, to- toimintani eh, komission jäsenenä on sen jo osoittanut. Aion olla mahdollisimman avulias ja tehdä parhaani aikatauluni Suomissa puitteissa. Ja sitten se mitä tässä on kyse komission jäsenten välistä yhteistyöstä, siinä ei pitäisi pitää sinä, että joku kaappaa toimivaltuuksia toiselta, vaan minä olen erittäin iloinen, että voimme tehdä läheistä yhteistyötä komission jäsenten kesken. Lisäksi odotan kovasti yhteistyötä neuvoston kanssa ja näiden 27 jäsenvaltion ulkoministeriön asiantuntevuudesta. Useilla on suurta asiantuntemusta ja he voivat antaa minulle apua ja auttaa minua edustamaan sitä, mitä haluamme edustaa ympäri maailmaa. Ja lisäksi, vaikka tämä kuulostaakin hassulta, minä odotan seuraavaa tapaamista. Mitä enemmän voimme käydä tätä vuoropuhelua, sitä paremmin ymmärrän, mitä minulta odotatte ja mitkä ovat teidän suurimpia huolenaiheitanne. Mutta on erittäin tärkeää, että näiden tapaamisten ihmisten välillä teillä on se tunne, että voitte tulla pakeilleni ja keskustella kanssani huolenaiheistani joko poliittisten ryhmien kautta tai muilla tavoin. Ja toivottavasti löydätte aina toimistoni oveni avoimena. Tiedän, että monilla oli vaikeuksia tulla tänne. Kiitän kovasti tämä on ollut minulle erittäin tärkeä tapahtuma ja toivottavasti se on ollut teillekin hyödyllinen ja tärkeä tapahtuma.